Shall we start? Ladies and gentlemen, please take... Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin istuutumaan. Liebe Kolleginnen und Hyvät kollegat, toivottaisin teidät tervetulleeksi tänne konferenssimme toiseen kokoukseen. Edustajat Vega ja Morais eivät valitettavasti voi olla paikalla. Itävaltalaisedustaja joutui palaamaan Itävaltaan. Ja sitten Meera joka on varapuheenjohtaja yhteisparlamentaarisessa valvontaryhmässä ja aikaisemmin oli Europol-aset hallituksen esittelijä on puheenjohtaja Moraisin paikalla. Tervetuloa. Mielelläni johdan kanssanne puhetta. Olen Christian Buchman ja minä johdan Euroopan valiokunnan kuntaa Itävallan kansallisneuvostossa, Itävallan parlamentissa. Olen aikaisemmin ollut myös alueen ministeri. Hyvät kollegat, Haluaisin sanoa, että meillä on kaikki kielet täällä paitsi Malta ja Ruotsi edustettuna ja haluaisin myös sanoa, että Troikka keskusteluissa on tänään tehty myös päätöksiä, joista haluaisin teille kertoa. Kollegat, haluaisin todeta, että puheenjohtaja Troikka on työjärjestyksemme mukaan esittänyt, että nimetään täysjäseniä tähän yhteisparlamentaariseen valvontaryhmään artiklan 2014 mukaan asetuksessa ja seuraavassa kokouksessa voivat olla mukana vuoden 2019 alussa hallintoneuvostossa siis ei äänestävänä jäsenenä ja Tämä edustaja hallintoneuvoston kokousten jälkeen raportoi yhteisparlamentaariseen valvontaryhmään pääkysymyksistä kirjallisina. Me ehdotamme edustaja Svedanovia tähän hyvin tärkeään tehtävään. Ja haluaisin kysyä, vastustaako joku tätä ehdotusta? En näe vastalauseita, joten edetään näin. Edustaja Svedanov on näin valittu edustajaksemme hallintoneuvostoon. Hyvät kollegat, näin siirrymme esityslistalla eteenpäin. Ensimmäisenä keskustellaan Euroopan tietosuojaa valtuutetun edustajan kanssa. Ennen kuin hän saa puheenvuoron, johdantopuheenvuoroa varten – haluaisin vielä lyhyesti selvittää, miten keskustelua käydään tässä esityslistan kohdassa. Sama malli mukaan kuin eilen. Kaksi kansallisten parlamenttien edustajia ja yksi Euroopan parlamentin edustaja saavat vuorotellen puheenvuoron, kunnes puhujalista on käyty loppuun. Jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoroa, voivat täyttää kortin, joka kuuluu tähän esityslistan kohtaan ja tuoda välittää sitten tänne puheenjohtajapöydän jäl- taakse ja sitten järjestyksessä saatte puheenvuorot. Haluaisin viitata siihen, että kansallisten parlamenttien edustajien ja Euroopan parlamentin edustajien tulisi käyttää oikean väristä puheenvuorokorttia. Rajoittaisin puheajan kahteen minuuttiin – ja riippuen sitten tietenkin siitä, miten paljon puheenvuoropyyntöjä on, voin lyhentääkin tuota puheaikaa, jotta kaikki saavat mahdollisuuden puhua. Ja nyt antaisin Euroopan varatietosuojavaltuutetulle puheenvuoron. Olkaa hyvä, teillä on 10 minuutin puheenvuoro. Herra Mirovski, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää mahdollisuudesta tulla tänne ja päivittää vähän tietosuojavaltuutetun valvontatyöstä, joka kohdistuu Europoliin. Kuten tiedätte, tietosuojavaltuutettu valvoo EUn toimielimiä ja virastoja, mitä tulee henkilötietosuojaan. Samanaikaisesti 28 jäsenvaltiossa on 28 lainkäyttöaluetta kansallisesti myös. Tämä on tärkeä asia nähdä, koska Euroopan tietosuojavaltuutetun on tarkoitus valvoa sitä, mikä tapahtuu Euroopan tasolla. Samanaikaisesti monia tehtäviä hoidetaan kansallisten tietosuojavaltuutettujen tasolla, jotka valvovat kaikkia viranomaisia, joilla on oikeus lähettää tietoa Europolille tai toimia Europolin infrastruktuurin varassa. Vuoden 2017 jälkeen valtuutettu valvoo täysin Europolia tietosuojakysymyksissä. Tämä työ on sujunut hedelmällisesti Europolin kanssa – hallinnon tasolla, korkeammalla tasolla myös hallintoneuvoston kanssa, mutta myöskin käytännön tasolla niiden ihmisten kanssa, jotka tekevät Europol-työtä kentällä. Me olemme käyneet jo toukokuussa 2017 paikan päällä ja sen jälkeen käytännön työ lähti liikkeelle. Kaksi tarkastusta olemme tehneet. Yksi liittyi menettelyihin ja saatiin päätökseen ryhmän edellisen kokouksen jälkeen ja toinen tarkastus viime kuussa. Ja menettely on edelleen käynnissä. Meillä on myöskin kahden kuukauden välein kokous Europolin kanssa. Edellinen tällainen kokous oli toissapäivänä. Ei vaan eilen. Eilen itse asiassa täällä Brysselissä. Me olemme tällä tavalla yhteyksissä Europoliin ja tietosuojan valtuutetun henkilöstö käy usein Haagissa keskustelemassa kysymyksistä Europolin tietosuojavaltuutetun kanssa myös ja myös itse operationaalisten ihmisten kanssa siellä. Meillä on siis ollut hedelmällistä yhteistyötä korkealla tasolla ja tietosuojavaltuutettu on saanut mahdollisuuden myös ottaa vastaan Europolin pääjohtajan heinäkuussa tänä vuonna. Kaikkein tärkeimmät asiat, jotka ovat käynnissä tällä hetkellä tai avoinna olevia kysymyksiä, on tarkastukset ja käytännön yhteistyö. Ensimmäinen tarkastus joulukuussa 2017. Sen soveltamisala oli oikeudellinen, tekninen tarkastus ja hallinnollisen tiedon tarkastaminen myös. Se tarkoittaa sitä, että valvotaan sitä, että miten valvotaan henkilökunnan operationaalisia toimia. Mutta tärkein Europolin kysymys oli tekninen ja oikeudellinen tutkinta. Ja juridisesti kyseli siitä, miten tietoa hankitaan, miten sitä käsitellään kahdessa hankkeessa heroiinin ja siirtolaisten salakuljetus. Tekniset tarkastukset sisälsivät sen, että valvotaan tietoturvan hallintokysymystä ja sitä, miten on asetettu kaikki säännöt ja toimet, jotka liittyvät tiedon säilyttämiseen. Europol sai kertomuksen toukokuussa. Siinä on viisi suositusta ja suurin osa niistä oli melko teknisiä, vähän tällaisia oikaisuja tai ehdotuksia vain tiettyjen asioiden pienten muutosten tekemiseen. Emme löytäneet mitään, mikä olisi vaatinut virallisempaa tutkintaa, joka olisi mahdollista Euroopan tietosuojavaltuutetun osalta. Me uskomme siis, että läheisessä yhteistyössä nämä kaikki kysymykset voidaan ratkaista. Nämä suositukset ovat nyt tietosuojavaltuutetun normaali työssä valvonnan alla. Vuoden 2018 toukokuussa tehtiin toinen tarkastus, joka liittyi lähinnä tietojärjestelmiin ja alaikäisten tietojen käsittelyyn ja tiettyihin turvatarkastuksiin hotspoteissa ja tiettyjen projektien valvontaa. Tekniseltä kannalta katsoimme sitä, miten näitä lokeja hoidetaan, miten tietosuoja toteutuu ja miten voidaan huolehtia testaus- ja validointimenetelmistä tarkastukset liittyivät valintaan rekrytointikysymyksiin myös. Tämän tarkastuksen pöytäkirjan Europolissa on hyväksytty ja nyt tarkastusraporttia kirjoitetaan meillä ja valmistellaan suosituksia. Seuraava askelemme on vuoden 2018 lopun tarkastus, joka liittyy terrorismin rahoitusohjelmiin. Europolilla on ollut tässäkin yhteydessä tärkeä rooli. Toinen osa tietosuojavaltuutetun työtä, joka liittyy Europolin valvontaan, on se, miten järjestetään yhteistyö kansallisten viranomaisten, kansallisten tietosuojavaltuutettujen kanssa – Työtä tehdään erityisesti yhteistyöryhmässä, yhteistyö neuvostossa, jossa on tietosuojavaltuutettu Euroopan tasolta ja 28 edustajaa 28 jäsenvaltiosta, tietosuojavaltuutetun edustajaa jäsenvaltioista siis. Me myöskin annamme lausuntoja, jotka liittyvät useisiin hankkeisiin, ja säädöksiin, joita valmistellaan tällä hetkellä. Ensinnäkin, kuten varmasti tiedätte, ja tästä Sofiassa jo puhuttiin, annamme lausuntomme yhteistyöstä muiden kumppaneiden, ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Europolin yhteistyötä siis tässä tarkoitan, erityisesti yhteistyötä Algerian, Egyptin, Israelin, Georgian, Tunisian ja Turkin kanssa mahdollisista tietovaihdosta näiden maiden viranomaisten kanssa. Kuten sanoin, tämä kysymys oli Sofian kokouksessa jo esillä. Ja tiedämme, että neuvottelumandaatti, joka hyväksyttiin neuvostossa, on sellainen, että siinä on osittain mukana suositukset Euroopan tietosuojan valtuutetulta ajatellen toimivaltaisten viranomaisten listaa näistä maista. Myöskin se, että painotetaan nykyrajoituksia, jotka liittyvät tiedon prosessoimiseen. Ja kysymys, joka liittyy siihen, miten voidaan mahdollisesti keskeyttää tai lopettaa tiedon käyttöä And last but not least. Ja sitten viimeisenä vielä yksi tärkeä asia. Kuten sanoin, mm, mm, Euroopan tietosuojavaltuutettu on ottanut kantaa moniin hankkeisiin lausunnon muodossa EU-tason yhteistyöstä Europolissa, erityisesti yhteistyöstä Frontexin kanssa, Europolin Frontexin tiedon vaihto on ollut esillä syyskuussa tänä vuonna. Lisäksi vastasimme kyselyn, joka koskee Europolin ikanin öisin tietojen käyttämisestä ja kansallisella tasolla myös rahoitusvalvonta ryhmien yhteistyö kansallisella tasolla. Tämä kuuleminen järjestettiin heinäkuussa, mutta se on esillä nyt myös yhteistyöneuvostossa Europolissa. Yhteenvedonomaisesti voisin sanoa, että sekä johdon tasolla että juridisissa kysymyksissä ja ennen kaikkea tämä on tärkein kysymys hyvin käytännön työn tasolla. Yhteistyö Europolin kanssa tuntuu sujuvan oikein hyvin. Me saamme pyytämiämme vastauksia – ja me saamme vastaukset aina Europolilta, jos meillä on jonkinlaista huolta siitä, miten tietojärjestelmät siellä toimivat tai miten menettelyt toteutuvat. Jos tällaisia kysymyksiä syntyy, niin usein kysymme niistä menetelmistä, jotka ovat olleet käytössä useita vuosia tai menetelmistä, jotka juuri vastikään on otettu käyttöön. Mutta voisin sanoa, että vastaukset Europolista ovat aina oikein hyviä. Me pyrimme löytämään ratkaisuja yhdessä, vaikka vaadittaisiinkin virastolta lisätoimia. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta ja siitä, että piditte puheajasta kiinni. Edustaja Diastemera johtaa nyt puhetta. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää herra Vieviroskia hänen raportistaan liittyen tietosuojaan Europolin puitteissa. Nyt sitten äh, annan Tsekin tasavallan edustaja Vrudicille äh, puheenvuoron kaksi minuuttia. Missä hän on? Hyvää huomenta, kuulijat. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että Tsekin tasavallalla ei ole mitään kummempia kunnianhimoisia tavoitteita tämän ryhmän suhteen. On kuitenkin aika merkille pantavaa se, että me emme pysty valitsemaan edustajaa Europolin hallintoneuvostoon. Me olemme kolme vuotta, jo kolmen vuoden ajan yrittäneet laatia sääntöjä, mutta me emme ole edes pystyneet keskustelemaan tästä kysymyksestä. Tämä on minusta aika outoa. Senor Grulic. Edustaja Grulic. Me käsittelemme äh, esityslistan mukaan asiaa, joka liittyy Euroopan tietosuojavaltuutetun raporttiin. Mehän kuulimme juuri Eera Vieviroskia. Mitä tulee teidän esittämäänne kysymykseen? Niin äh, Troikassa oli kolme erilaista skenaariota – Ennen tämänpäiväisen kokouksen aloittamista toinen puheenjohtajamme, herra Buchmann, viittasi myös tähän asiaan, jonka otitte esiin. Mutta ehdottaisin, että te luette artiklan 14.4 työjärjestyksestä ja sieltä te löydätte vastauksen kysymykseen. Kiitos. Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa herra Ketiros Kyprokselta kaksi minuuttia. Hyvää huomenta teille kaikille. Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman heinäkuussa. Äh, tämä päätöslauselma koski tiedonvaihtoa Europolin ja kolmansien maiden kanssa, muun muassa Jordanian, Libanonin, Egyptin, Algerian ja muutaman muun kanssa – Tarkoituksena oli siis torjua terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja tuossa päätöslauselmassa me korostimme sitä, että tulisi arvioida vaikutuksia ja riskejä. Niitä vaikutuksia ja niitä riskejä, jotka liittyvät tiedonvaihtoon näiden kolmansien maiden kanssa. Nyt kiinnostaisi tietää, onko komissiolla tietoa tästä asiasta ja aikooko komissio tehdä tällaisen analyysin vaikutuksista ja seuraamuksista – Eilen hän kollegani Dimitriu esitti muutamia epäilyksiä tai varaumia siitä, tulisiko meidän todellakin ottaa myös Turkki mukaan niihin Välimeren maihin, joiden kanssa tekisimme sopimuksen henkilötietojen vaihtamisesta. Toistan, tällä maalla Turkilla on aika alhainen tietosuojan taso, eikä Turkki tee yhteistyötä Kyproksen kanssa. Ja huomenta vielä kaikille. Kiitokset, eh, herra Retiros. Hyvin tärkeä asia, jonka otitte esiin. Ja mm, herra Vievi Roski vastaa teille pieni. Sitten Ranskan Kaaramanli, olkaa hyvä. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni on ihan yksinkertainen. Se liittyy meneillään oleviin neuvotteluihin EUn ja tiettyjen kolmansien maiden kanssa nimenomaan tietojen, henkilötietojen vaihtamisesta. Haluaisin tietää tai haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Voisitteko selittää meille, minkälaisia takeita on sille, että nämä kolmannet maat käyttävät korrektisti oikealla tavalla näitä henkilötietoja, eivätkä käytä niitä väärin. Mitkä viranomaiset ovat vastuussa näiden tietojen käyttämisestä ja niiden valvon, käyttämisen valvonnasta? Ja ö, miten varmistetaan se, että että jäsenmaiden oikeudet, jotka omistavat nämä tiedot, toteutuvat ja miten Europol voi varmistaa sen, että tietoja ei käytetä esimerkiksi oikeusvaltion periaatteiden vastaisesti. On selvää tietysti, että poliisiyhteistyötä on vahvistettava, mutta onko niin tehtävä myös sellaisten maiden kanssa, jotka eivät jaa meidän demokraattisia arvojamme? Muchas gracias, señora. Vamos a dar ahora la Kiitokset. Nyt annan puheenvuoron herra Vieviorovskille niin, että hän voi vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much. think... Kiitos, kiitos näistä kysymyksistä. Yritän niihin vastata samanaikaisesti, koska vastaukset ovat hyvin samankaltaiset. Ensinnäkin haluaisin painottaa, että Euroopan tietäsuoja valvoja on Euroopan unionin erillinen, siis me emme edusta komissiota, mutta toki me toimimme ja valvomme myös siellä. Eli kun minun täytyy sanoa, että me olemme nähneet paljon ponnisteluita komission puolelta, kun käytiin näitä neuvotteluita. Toki on olemassa tarvetta erilaiselle yhteistyölle myös Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa, koska kuten tiedätte, kuten painotin jo aikaisemmissakin kokouksissa, niin tässä ei ole kysymys siitä, että lähetettäisiin tietoa eurooppalaisista Euroopan ulkopuolelle, vaan kysymys on enemmänkin sitä, että Euroopan unioni tarvitsee tietoa eh, näistä ulkopuolista maista eh, mutta komissio, neuvosto ja Europol ja tietosuojavaltuutettu tarvitsee näitä tietoja. Eikä ollut mahdollista kuitenkaan ottaa yhtä yhteistä lähestymistapaa kaikkiin maihin ja mitä siellä tapahtuu ja millä tavalla tietoja prosessoidaan. Ja kuitenkin tämä pitäisi olla hyvin tarkkaa. Kuinka me voimme sitten turvata tämän tiedon käsittelyn muissa maissa? Mitkä ovat ne mahdolliset rajoitukset, joita voimme luoda tiedon käsittelylle? Luonnollisesti me voimme luottaa ulkomaisiin kumppaneihin, mutta vaikka me luottaisimmekin niihin, meillä täytyy olla muodollinen sopimus tässä kolmannen maan kanssa. Ja saman aikaan se, mitä kirjoitetaan paperille siihen sopimukseen, sen täytyy olla toteutettavissa ja, ja, ja käytettävissä. Tämä on kaikkein tärkein asia sekä komissiolle että Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Kun katsotaan tätä maaluotteloa, niin siellä on Nämä ovat maita, jossa on erittäin hyvin järjestetty järjestelmä tiedoista ja niiden suojaamisesta, kuten esimerkiksi Israel. Sitten on maita, jotka ovat uusia järjestelmässä, mutta niillä on kuitenkin tietosuojavaltuutettu, kuten esimerkiksi Marokko. Sitten on maita, jotka ovat vasta käynnistävässä, kuten Turkki ja Tunisia. Ja sitten on maita, joissa ei ole minkäännäköistä tietosuojaa. Libanon, Georgia, Egypti, Algeria. Joten hyvin erilaiset lähtökohdat virallisesti katsoen. Jos tarkastelemme lakeja, mitä näissä maissa on, niin täytyy sanoa, että esimerkiksi Turkki, siellä on ihan uusi tietosuojajärjestelmä, joka perustuu hyvin vanhoille esimerkeille. Eli oikeastaan voisi sanoa, että siellä on nyt sellainen järjestelmä, mitä Euroopassa oli parikymmentä vuotta sitten. En nyt itse halua sekaantua Turkin poliittiseen tilanteeseen tällä hetkellä ja sitä, millä tavalla siellä tätä toteutetaan, mutta ainakin muodollisesti tietosuojaa noudatetaan. Mutta voimme nähdä sekä komissiosta että neuvostosta, että lähestymistapa on äh, hyvin tällainen varovainen näihin sopimuksiin, joita Euroopan unioni sekä Europol tarvitsevat. Mutta samanaikaisesti on paljon epäilyitä siitä, miten käytännössä sitten toteutetaan nämä ratkaisut. Ja tietosuojavaltuutettuna voin vain sanoa, että me yritämme arvioida, onko komissiossa tehtyä analyysejä Europolissa ja onko ne tehty hyvällä tavalla? Muchas gracias, señor supervisor. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron suurelle tietosuoja-asiantuntijalle. Axel Foss, ole hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin kun tietosuoja kysymys on meillä aina niin esillä, niin nythän Euroopan unionissa meillä on 2001 direktiiviä uudistettu Europolin ja Eurojustin ja niin edelleen osalta. Tietosuojan määräyksiä on myös uudistettu, päivitetty. Joten nyt kysyisin, eivätkö nämä puitteet riitä? jotta lainvalvontaviranomaisille myös annettaisiin riittävä vapaus näiden periaatteiden mukaan, jotka on nyt löyty lukkoon toimia. Tietojen saaminen on yksi asia, tietojen luovuttaminen näiden periaatteiden mukaisestihan olisi nyt mielestäni asia, jossa myös Europol voisi toimia ilman, että vapautta rajoitetaan sen enempää. Että nyt olisi jo sellainen perusta, jonka pohjalta voidaan järkevästi tehdä työtä. En tiedä, arvioitteko itse tilannetta samoin. Mutta se, että yhä uudestaan tietosuojasyistä ja rajoi, puhutaan rajoituksista viranomaisten osalta, tämä oli mielestäni oikea tie. Siksi nämä muutokset on tehty. Ja siksi olisin sitä mieltä, että eikö nyt olisi jo kunnollinen Europolin peruste, että Europol tarkkaan tietää, miten ja missä aloissa se voi luovuttaa tietoja. Tietenkin myös, minkä sääntöjen mukaan voidaan näitä tietoja työstää, jotka on saatu. Tässä on myöskin puhuttu hallinnollisista, enemmän toiminnallisista tiedoista, ja tämä jako on tehty. Yhdet tiedot ovat näiden periaatteiden mukaisia, toiset halutaan hoitaa niin, että myös siis todella lainvalvontaviranomaiset voivat olla näin tehokkaita toimissaan. Minun mielestäni tässä tulisi olla nyt jo riittävät välineet, jotta voitaisiin sanoa, että Europol myös tietosuoja kysymyksissä on niin hyvässä tilanteessa, että tiedetään, mitä siellä tehdään. Europolhan on myös valvonnan alainen vastaavasti, joten eihän nyt ole tähän mennessä löytynyt mitään ongelmia. Minun mielestäni tämä olisi nyt sellainen aihe, joka saataisiin, voitaisiin saada ehkä Europolin osalta päätökseen. Jätettäisiin Europol rauhaan, jotta Europol voisi rauhassa tehdä työtä, koska me olemme nyt antaneet riittävät puitteet. Gracias, Axel. Bueno, hoy... Kiitos, Axel. No, me olemme nyt kuulleet kolmea kansallisen parlamentin edustajaa ja nyt edustaja Kinitski Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Haluan pyytää anteeksi sitä, että tulin vähän myöhässä, mutta tulin toisesta kokouksesta, jossa puhuttiin mutkikkaasta aiheesta, nimittäin informaatiojärjestelmien yhteen toimivuudesta. Tämähän on myös tietosuoja-asioissa tärkeä kysymys. Kun puhutaan niistä tiedoista, joita eri viranomaiset ö, käyttävät hyväkseen, niin on erittäin tärkeää, että ö, järjestelmät ovat yhdenmukaisia – ja tietysti myös, ähm, jos järjestelmät eivät ole yhdenmukaisia ja yhteensopivia, niin myös valvonnan koordinointi saattaa hankaloitua. Mitenköhän äh, tietosuojavaltuutettu äh, näkee tämän kehityksen? Miten voimme kiinnittää huomiota tähän ongelmaan ja äh, ratkaista sen? Ja, kun ajat, ja voi olla, että myös e, Europolin parlamentaarisen valvonnan tulisi kiinnittää huomiota tähän ongelmaan, eli tietojärjestelmien yhteensopivuuteen, koska tässä on paljon uutta ja paljon sellaista, jota täytyy vielä kehitellä. Kiitos. Gracias, Katrina. La palabra... Kiitos, Katriina. Nyt e, e, edustaja Mitta. Saksasta. Kiitos paljon. Täydentävä kysymys Europolin ja Frontexin tiedon vaihdosta. Sanoitte, että tämän kuulemismenettelyn alla. Siitä siis keskustellaan tällä hetkellä. Olen kuullut, että ilmeisesti tässä on ongelmia näiden kahdenvälisessä vastavuoroisessa tiedonvaihdossa. Ajattelen, että Frontexia halutaan laajentaa paljon ja silloin on tietenkin enemmän tietoa myös käytössä ja Eurooppa saa enemmän toimia, jotka liittyvät rikollisuuden vastaisuuteen ja juuri salakuljettamiseen. Ja voisitteko siis kommentoida vielä enemmän tätä mahdollista tiedonvaihtoa? Mihin suuntaan tämä kuuleminen on nyt kulkemassa? Una pregunta muy pertinente. Tämä on erittäin tärkeä ja, ja sovelias kysymys. Sitten eh, Suomen edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän keskustelijoita hyvästä keskustelusta. Tietosuojadirektiivi koskee tätä asiaa kansallisella tasolla ja lainvalvontaviranomaisten toimintaa säätelee kansallisesti se, miten tietosuojadirektiiviä toteutetaan kansallisesti. Kun puhutaan tietosuojasta, lienee selvää, että täälläkin on todettu, kuten herra apulaistietosuojavaltuutettukin totesi, että kansalliset käytännöt vaihtelevat hyvin paljon. Toivoisin, että voisimme edistää omalta osaltamme tietosuojadirektiivin implementointia kansallisella tasolla, jotta saisimme mahdollisimman yhtenäiset ja mielellään parhaat käytännöt kaikkialla käyttöön. Ja esittäisin, että voisi olla hyödyllistä, jos esimerkiksi EU-tasolta koordinoitaisiin parhaiden käytäntöjen edistämistä eri valtioissa, koska tällä hetkellä tilanteet ovat hyvin erilaisia. Kiitos. Muchas gracias, kollega. Le damos... Äh, kiitokset, äh, hyvä kollega. Ja sitten äh, edustaja Elisen parlamentista ja sen jälkeen annamme puheenvuoron jälleen tietosuojavaltuutetulle. Elisen, olkaa hyvä. Ja. Eh, dank u wel, eh, voorzitter. Allereerst dank. Eh, kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset Euroopan tietosuojavaltuutelulle hänen edus, esityksestään. Pari kysymystä. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että me kunnioitamme jäsenvaltioiden suvereenisuutta ja oikeusvaltion periaatetta ja siksi haluaisinkin pyytää ylimääräistä tietoa roolijaosta Euroopan viraston ja kansallisten tietosuojavaltuutettujen välillä. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että pysytään varuillaan siitä, että jäsenvaltiot äh, Äh, keräävät sitä informaatiota ja että jäsenvaltiot saavat myös määritellä, kenelle informaatiota annetaan ja millä edellytyksiin. Ja jos nämä täytetään, niin äh, silloin me voimme antaa Europolille luottamuksen ja siitä, että ne käsittelevät äh, asioita hyvin, kuten ne ovat jo vuosikausia tehneet. Ja on erittäin tärkeää, että me olemme myös tietoisia erilaisista oikeusjärjestelmistä jäsenvaltioissa ja että sitä myös kunnioitetaan. Kiitos. Muchas gracias, Señor Viegorovski para reaccionar las preguntas. Ja nyt sitten annamme mahdollisuuden tietoisuuden valtuutetulle vastata näihin kysymyksiin. For this list of the... Kiitos. Kiitos näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä. Lähdetään liikkeelle ihan yleisoletuksesta ja arviosta – että tämä järjestelmä, joka on luotu Europolille henkilötietojen käsittelyyn, tuntuisi olevan hyvä kattava järjestelmä. Ja jos lisätyötä on tehtävä, niin jossain vaiheessa saattaa olla niin, että tarvitaan tiettyjä oikaisuja, mutta jo sen keskustelun päätteeksi, jota käytiin uudesta tietosuoja-asetuksesta EUn toimielimissä ja virastoissa, kun lähdettiin keskustelemaan siitä, pitäisikö saman järjestelmän toimia kaikissa virastoissa kaikkialla Euroopassa vai voidaanko pitää kiinni joistain erityissäännöistä, kuten esimerkiksi Europolin osalta. Ja lain, yhteislainsäätäjät päättivät, että se järjestelmä, joka on luotu Europolille pari vuotta sitten, vasta on riittävän vankka ja sopii luultavasti paremmin tämän viraston tarpeisiin ja siksi se voi jäädä vähän toisenlaiseksi kuin muut, vähän erityiseksi, riippumatta siitä, mitä muissa virastoissa tapahtuu. Eli näin vastaisin edustaja Fossin kysymykseen. Kyllä, tämä on vankka kattava järjestelmä ja jos jotain muuta tarvitaan, nämä ovat vain pienempiä oikaisuja. Ei tämän, tarkoittaako tämä sitä, että jätetään asiat Europolille? No kyllä joka päiväinen työ jää Europolin kontolle, mutta kyllä varmasti on myös tarvetta katsoa uusia ehdotettuja ratkaisuja, erityisesti näiden suurten muutosten aikoina, ja teiden järjestelmien osalta elämme tällä hetkellä. Tiedämme, että Europol muuttaa monia IT-järjestelmiin liittyviä kysymyksiä. Tämä on tietenkin ihan normaalia työtä tämän tyyppisessä virastossa. Me uskomme, että pyrimme auttamaan heitä täytäntöönpanossa. Vähän eri asia, kun puhutaan tietojen siirtämisestä kolmansiin maihin. Olen varma, että eurooppalaiset virastot ja EUn toimielimet ja Europol itse ennen kaikkea haluaa saada tietoa toiselta osapuolelta. Tätä työtä voidaan tehdä, ei mitään ongelmaa, Europol on valmiina. No onko sitten hyvä vai huono asia, että kaikki tämän tyyppiset sopimukset sisältävät vastavuoroisuutta? Eli jos joku antaa meille tietoa, tämä taho haluaa myös saada tietoa EUlta. Ja tämä on se osio, joka vaatii tässä arviota. Kuten sanoin, olemme valmiita auttamaan komissiota, mutta myös neuvosta tai parlamenttia valvomaan arvioimaan, mitä tapahtuu. Sitten toimivuus. Se on tärkeä aihe itsessään, mutta se liittyy myös ihan päivittäiseen toimintaan Europolissa EU-lisassa. Minulla oli mahdollisuus osallistua yhteen toimivuuskuulemistilaisuuteen Strasbourgissa. Viime istunnon aikana meillä oli kokous EU-lisan ja komission edustajan kanssa ja samoin kuin esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa yhteentoimivuuspaketista. Meidän on muistettava, että nykykeskustelu kuudesta tai seitsemästä järjestelmästä, jotka on saatava yhteen toimivaksi, on vain alku. Neuvostossa, kun on lähdetty keskustelemaan, on nähty, että noin 40, 40 eri tietojärjestelmää luultavasti halutaan lähitulevaisuudessa saada toimimaan yhteen. Me työstämme tätä tällä hetkellä. Se on tärkeä asia, kun nyt päätetään kaikkein tärkeimmistä säännöistä ja periaatteista, jotka koskevat tulevaisuuttamme. Kyllä, me olemme tässä prosessissa mukana. Euroopan tietosuojavaltuutettu on kutsuttu korkean tason asiantuntijaryhmään yhteen toimivuudesta. Se on luotu EUn toimielinten kesken ja osallistumme tämän työryhmän toimintaan ja arvioimme myös niitä hankkeita, joita luonnostellaan tällä hetkellä. Ne ovat esillä esimerkiksi Strasbourgissa viime viikolla, viime istuntoviikolla. Euroopan infrastruktuurin käyttö jäsenvaltioiden kautta. Tämä oli esillä kysymyksissä. Tämä on varajatapaus ajatellen tietosuojan valtuutettua – ja tietosuojavaltuutettuja, jotka toimivat jäsenvaltioissa, mutta tämä liittyy myös yhteentoimivuuskeskusteluun, koska yhteentoimivuus ei tarkoita ainoastaan sitä, että siirretään EU-tasolla tietoa yhdestä tietokannasta toiseen, vaan siihen liittyy myös se, miten järjestellään asiat. Ja se liittyy siihen, miten tiedot saadaan kansallisista järjestelmistä ja miten niitä syötetään kansallisiin järjestelmiin. Ja tämä on hyvin arkaluontoinenkin kysymys jäsenvaltioiden kannalta, jotka eivät ole valmiita jakamaan kaikkea tietoa omista järjestelmistään. Sitten yhteistyöstä kansallisten tietosuojavaltuutettujen kanssa. Kuten sanoin, yhteistyö sujuu yhteistyöneuvostossa. Ensinnäkin Euroopan tietosuojavaltuutettu ja jäsenvaltiot ovat edustettuina. Tietosuoja viranomaiset siis kansalliselta tasolta edustettuna ja keskustelemme niistä aiheista, jotka liittyvät valvontatyöhömme. Erityisesti niiden kanssa, jotka käyttävät Europolin infrastruktuuria ja siirtävät tietoa jäsenvaltioiden tasolta eu tasolle. Ja sitten ajatellaan direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa – on todettava, että keskeisin koordinointitaho tässä on Euroopan tietosuojaneuvosto, jossa on myös 28 tietosuojaviranomaista edustettuna Euroopan tietosuojavaltuutettu. Mutta tämä on se taho, jolla on paljon laajempi toimivalta. Ei katso ainoastaan yhtä toimielintä, kuten yhteistyöneuvosto. Tässä on kyse siis sitä, että harmonisoidaan sitä tapaa, jolla yleinen tietosuoja-asetus tulee täytäntöönpannuksi jäsenvaltioissa. Mutta katsotaan myös niin kutsuttua poliisidirektiiviä, toista osiota tuosta uudistuspaketista, miten se sisällytetään kansalliseen järjestelmään. Se on esillä. Sitten kysyttiin Frontexista ja kuulemisesta, joka liittyi Frontexiin. Kyllä se on totta, että on kysytty siitä, miten tietoa voitaisiin siirtää Europolilta Frontexiin ja takaisin. Frontex jo siirtääkin tietoa Europolille henkilötietopakettien muodossa. Olimme täysin tietoisia tästä. Henkilötietojen siirtäminen Europolin järjestelmästä Frontexiin saattaisi olla hyödyksi, mutta saattaa myös luoda ongelmia juridisesti Meistä tuntuu, ettei ole riittävää oikeusperustaa tällaiselle siirrolle juridisessa järjestelmässä, joka on rakennettu tällä hetkellä, joten edustaja Voshan juuri puhui siitä, miten kattava tämä järjestelmä on, ja vastasin, että jotain uikaisuja voitaisiin ottaa vielä keskustelun kohteeksi, kun ne luultavasti ovat välttämättömiä. Tämä on sellaisesta tapauksesta hyvä esimerkki. Meillä on pari virastoa, jotka ovat erittäin tehokkaita käsitellessään henkilötietoja, mutta on tärkeää, että toimitaan aina oikeusperustan mukaan ja Europolin tiedon siirtäminen Frontexin on tässä sellainen kysymys, jolta puuttuu vielä selkeä oikeusperusta. Joten kuulemisen yhteydessä ehdotettiin juuri, että pitäisi työstää oikeusperustaa, joka liittyisi tällaisen tiedon siirtoon. Kiitos. Muchas gracias, señor Biogorowski. Kiitokset, eh, herra Vieviroski. Ennen kuin eh, siirrymme seuraavaan paneeliin, niin haluaisin tehdä muutaman kommentin tässä liittyen siihen, mitä edustaja Kinichi sanoi eh, yhteensopivuudesta ja tietojen suojelusta sekä liittyen siihen, mitä me juuri kuulimme siitä, että meillä ei ole oikeus perustaa että voitaisiin vaihtaa tietoja Frontexin ja Europolin välillä. Tämä on pienehkö ongelma, jos verrataan sitä seuraavaan. Mitä tulee yhteensopivuuteen niin, tai yhteen toimivuuteen, me puhumme eurooppalaisista turvallisuusjärjestöistä, jotka ovat luonteeltaan myös globaaleja. Eli me emme puhu vain siitä, että Europol olisi tavallaan samoilla linjoilla ja toiminnassa kaikkien näiden eri turvatietovaihtojärjestelmien kanssa, vaan me puhumme myös Interpolista, joka kerää yhteensä kaikkein suurimmat suurimman määrän maita yhteensä. Ja kuten me, kuinka me silloin voimme varmistaa sen, että meillä meidän tietosuojavälineemme ovat yhteen toimivat näin suuren määrän eri järjestöjä kanssa ympäri maailman? Tämä on vain ihan heitto kysymyksenä, jota meidän pitäisi miettiä, koska on muitakin asioita, joita meidän pitää miettiä, kuten esimerkiksi budjettia, joka, ja sitä, että miten me hoidamme Interpolin tasolla tämän, kun me kompuroimme jo tässä Euroopan tasolla. Kiitokset herra Vievirovski teidän puheenvuorostanne ja, ja erittäin mielenkiintoisista vastauksista. Tämä on aihepiiri, joka on huolestuttava, joka on hankala, mutta meillä on kunnollinen tietosuojajärjestelmä Europolissa. Nyt siirrymme sitten seuraavaan keskusteluun, joka liittyy sitten Europolin osuuteen, kun taistellaan rahanpesua ja muuta vastaavaa vastaan. Ja tämän esittelee Morten Reisenbeck, joka on kansallinen koordinaattori terroristien, terrorismin rahoituksessa ja hän tulee Alankomaista. Ja sen jälkeen me kuulemme Europolin pääjohtaja Katrin de Bollea. Ja sitten luonnollisesti heti sen jälkeen käymme keskustelun. Ja sen jälkeen annan, tai siis haluaisin antaa puheenjohtajuuden takaisin herra Buchmanille, mutta sitä ennen kuitenkin haluaisin sanoa, että rahanpesu ja terrorismin rahoitus ovat asioita, jotka liittyvät aika lailla yhteen ja vaikuttavat sitten myös muihin rikollisuuden aloihin kuten esimerkiksi äh, huumeiden salakuljetukseen, ihmisten salakuljetukseen ja niin edelleen. Muistuttaisin siitä, että edellinen Europolin pääjohtaja sanoi, miten tärkeää äh, on äh, käsitellä tätä aihetta. Hän on puhunut siitä useita kertoja tässä yleisparlamentaarisessa tapaamisessa. Ja sen vuoksi olen nyt todella tyytyväinen ja iloinen, kun voin esitellä teille Martin, Morten Räisen Beckin Alankomaista, joka tulee esittelemään pilottiprojektia joka on käynnistetty Alankomaissa, jossa poliisit, syyttäjät ja, ja neljä suurinta pankkia tekevät yhteistyötä, jotta he voivat käydä lävitse taloudellista dataa ja sitä kautta mahdollisesti estää terrori-iskuja. Ja sitten äh, Reisenbekin jälkeen kuulemme äh, pääjohtaja De Bolia äh, Europolista. Ja sitten minä annan puheen johtajan Nuijan herra Buchmanille. Olkaa hyvä. Kiitos paljon edustaja Diastemera. Ja siirrymme heti kuulemaan näitä esityksiä. Edustaja Reisbeck, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät kuulijat. Kun torjutaan ja tutkitaan terroririkoksia, niin on erittäin tärkeää, että äh, otetaan huomioon myös terrorismin rahoittaminen. Alankomaissa julkinen ja yksityinen sektori ovat tehneet yhteistyötä voidakseen tutkia sitä, voisiko tällainen kumppanuus myötävaikuttaa tämän kaltaisen lähestymistapaan. Ja on suuri ilo tässä minunkin voida kertoa teille alustavia tuloksia siitä työstä, jota meidän työryhmämme on tehnyt. Kyse on siis julkis, julkisesta ja yksityisestä yhteistyötä, yhteistyöstä meidän terrorismin torjuntayksikkömme ja poliisi ja tut, syyttäjän virasto tekevät yhteistyötä myös neljän pankin kanssa. Tutkimuksessamme me kiinnitämme huomiota erilaisiin trendeihin, kuten uusiin maksumetodeihin. Ja kun teemme tutkimusta, olipa kyse sitten elektronisten välineiden tutkinnasta tai kotietsinnöistä, niin me yritämme löytää sellaisia innovatiivisia tapoja, joilla, joilla terrorismia rahoitetaan. Mutta yllätyksekseni emme ole löytäneet paljon näitä uusia tapoja enkä väitä sitä, etteikö uusia metodeja käytettäisi laajamittaisestikin, mutta ponnistuksistamme huolimatta emme ole vielä löytäneet sellaista infrastruktuuria, jolla helpotetaan terrorismirikoksia. Tietysti me keskitymme kaikenlaisiin uusiin maksumetodeihin, pyrimme pohtimaan sitä, millä tavalla ne ovat haavoittuvaisia ja omiaan joutumaan terrorismin rahoittamisen välineiksi, mutta mutta me kiinnitämme huomiota myös esimerkiksi mikrorahoitukseen, rahan siirtojen käyttöön. Usein välimiesten avulla siirretään rahaa ja tällä tavalla rahoitetaan terrorismia. Ja on totta, että rahoituslaitosten on vaikea yksilöidä terrorismin rahoitusta, kun valvotaan normaalia rahaliikennettä tai noudatetaan due diligence-periaatetta. Ensinnäkään meillä ei ole kauhean paljon typologioita vielä kehitettynä terrorismin rahoituksen osalta. Ja meidän täytyy keskittyä paitsi rahan alkuperään, sehän saattaa olla ihan laillistakin, mutta meidän tulisi keskittyä myös siihen, mihin raha päätyy. Mitä kauempana ollaan tästä lopullisesta kohteesta, sen, sitä vaikeampi on ymmärtää, mitä tässä ylipäänsä tutkitaan. Erityisesti kun kyse saattaa joskus olla suhteellisen pienistä rahasummista, ja niilläkin rahoitetaan terrorismia kansainväliset standardit ja kansallinen lainsäädäntö edellyttää rahoituslaitoksilta sen, että ne yksilöisivät tällaiset transaktiot, joissa terrorismit ovat mukana. Joskus me saamme raportteja äh, epäilyttävistä transaktioista. STR ovat erittäin relevantteja meidän tutkintojemme kannalta. Ja monet tutkimuksemme lähtevät siitä, että tällaisia STR-jä tehdään, eli tällaisia raportteja. Ja siksi äh, transaktioiden valvonta ja due diligence-toiminta rahoituslaitoksissa – on kyllä hyödyllistä meille ja antaa meille relevanttia tietoa. Siitä huolimatta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla halutaan jatkuvasti parantaa työn tehokkuutta, kun tehdään tätä terrorismin jäljittämistä. Lainvalvontaviranomaiset, heillä on käytössään tärkeää tietoa, muun muassa henkilötietoja ja relevanttia kontekstitietoa niistä ihmisistä, joita epäillään terroristeiksi. Kuten jo sanoin, niin rahoituslaitoksilla on velvoite, lakisääteinen velvoite yksilöidä asiakkaidensa keskuudesta tällaisia epäilyttäviä henkilöitä ja kertoa meille epäilyttävistä transaktioista. Koska nämä henkilöt, koska näitä henkilöitä pidetään terroristeina, niin syyttäjäviranomaiset ja poliisiviranomaiset ovat sitä mieltä, että rahoituslaitosten täytyy todellakin hoitaa tämä due diligence-tehtävänsä, mutta jos me haluamme, että tietoja todellakin saadaan, niin miksi emme käytä lain tarjoamia mahdollisuuksia täysimittaisesti hyväksemme, ja juuri näin me olemme tehneetkin tässä pilottihankkeessamme. Terroristien rahoitustyöryhmä sijaitsee meidän rahoitusasiantuntijakeskuksessamme. Tämä taho on siis sellainen taho, jolla on tutkinta ja valvontatehtäviä ja se on perustettu jo vuosia sitten. Se tekee työtä lainmukaisesti, se käyttää hyväksi sitä tietoa, jota on saatavilla ja tekee yhteistyötä myös syyttäjäviranomaisen kanssa ja tämän tiedon ansiosta poliisit voivat saada arvokasta tietoa terroreista ja heidän työnsä helpottajista, yhteistyökumppaneista. Sitten tätä tietoa tutkitaan pidemmälle. Myös yksityiset kumppanit osallistuvat tähän ja sitten tiedot raportoidaan FIUlle eli rahanpesuyksikölle. Rahanpesuyksikkö antaa lainvalvontaviranomaisille raportteja epäilyttävistä transaktioista – Rahoituslaitos pystyy kyllä antamaan tietoa epätavallisista transaktioista – se voi antaa myös tietoa toiselle rahoitusinstituutiolle, jos tämä toinen rahoitusinstituutio on mukana työryhmässä. Ja tällä tavalla rahoituslaitokset voivat kartoittaa mahdollisia terroristiverkostoja ja voivat yksilöidä muitakin mahdollisia epäilyttäviä transaktioita, joista sitten ilmoitetaan FIUlle eli rahanpesuyksikölle. Tällaisissa oloissa kahdenvälinen tiedon vaihto yksityisten ja julkisten tahojen välillä on erittäin tärkeää ja mahdollista. Mutta kun puhutaan monenvälisestä tiedon välityksestä, niin se olisi vielä tehokkaampaa näissä tapauksissa. Meidän oikea lainsäädäntömme ei kuitenkaan tarjoa tällaista mahdollisuutta, sitä pidämmekin suurena esteenä. Työryhmässä ö, yksityiset ö, Yksityisten tahojen analyytikot tekevät yhteistyötä julkisten lainsäädäntöviranomaisten kanssa ja me pyrimme tiivistämään tätä kumppanuutta mahdollisimman paljon ja siksi tämä työryhmä onkin niin sanottu suljettu laatikko. Tieto, jota poliisiviranomaiset antavat, ei saa poistua tämän työryhmän ulkopuolelle yksityiset kumppanit ja analyytikot eivät voi tallentaa tätä tietoa, eivätkä saa jakaa sitä sellaisten kollegoiden kanssa, jotka eivät tee työtä työryhmässä. Ainoastaan silloin, kun on kyse epätavallisista transaktioista, joista on raportoitu rahanpesuyksikölle, niin siitä tulee ulko, niin sanottua ulkopuolista tietoa. Nämä ovat sellaisia transaktioita, jotka olisi joka tapauksessa pitänyt yksilöidä ja joista olisi pitänyt raportoida. Tietysti sekä julkisen että yksityisen kumppanin täytyy olla aika rohkea, jotta voit lähteä tekemään tällaista yhteistyötä. Jos jakaa tietoa muiden kanssa, joko julkisesti tai yksityisesti, niin aina on se riski, että tieto vuotaa jonnekin. Mutta meidän työryhmässämme luottamuksen taso on erittäin korkea, eikä sitä ole vielä kukaan rikkonut alustavat pilottihankkeen tulokset antavat ymmärtää, että että tämä kumppanuus on parantanut epäilyttäviä transaktioita koskevien raporttien laatua ja määrää. Ensimmäisenä vuonna poliisit ovat jakaneet 15 juttua yksityisten kumppaneiden kanssa ja tämä on johtanut siihen, että yli 300 epätavallista transaktiota on tutkittu. 65 prosenttia niistä oli rahanpesuyksikön mielestä epäilyttäviä ja niistä jaettiin tietoa poliisiviranomaisten kanssa. Yleisesti noin 10 prosenttia kaikista epätavallisista transaktioista on todella epäilyttäviä, koska me annamme suuren prioriteetin niille jutuille, jotka jaetaan työryhmälle ja työryhmän sisällä, niin tämän prioriteettitason ansiosta ne ovat käyttökelpoisia heti kaikille AO-tahoille. Ja julkiset ja yksityiset tahot voivat tässä työryhmän sisällä jakaa myös hyviä käytänteitä keskenään. Se, että on vaikeaa tehdä typologioita Äh, näistä epätavallisista transaktioista. Ja sen, siis se on vaikea ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että me pystymme jakamaan tietoa sillä tavalla kuin me teemme nyt. Ja me jatkuvasti pyrimme löytämään uusia innovatiivisia tapoja yksilöidä terrorismia ja sen rahoitusta oikea-aikaisesti ja riskiperusteisesti. Olen iloinen siitä, että julkiset ja yksityiset äh, kumppanuudet äh, toteutuvat näin teho, tehokkaalla tavalla – ja meillä on yhteiset tavoitteet mm, ja tällä tavalla me pyrimme säilyttämään rahoitusjärjestelmän integriteetin ja pyrimme torjumaan terrorismia ja sen rahoitusta. Kiitoksia, että kuuntelitte. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Thank you, Kiitos oikein paljon, Reisenbeck. Ja nyt antaisin pääjohtaja Debolille puheenvuoron. Thank you. Good morning, Kiitos ja hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, herra Dias de Mera, herra Buchmann. Kiitokset, että annoitte mahdollisuuden käydä keskustelua tästä hyvin tärkeästä aiheesta, nimittäin äh, rikollisuuden rahoittamisesta. 2018 äh, rahanpesusta ja varojen keruusta tuli yksi kymmenestä prioriteetista taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Tämä on Europolille todella suuri prioriteetti. Meidän täytyy iskeä rikollisiin sinne, mihinkä sattuu eniten. On erittäin tärkeää puuttua nimenomaan rahavirtoihin, ja tänä päivänä esittelen teille Europolin osuuden taistelussa talousrikollisuutta vastaan sekä mitä tehtäviä meillä on tulevaisuudessa tällä alalla. Mutta ensin haluaisin kertoa teille näistä suuntauksista ja kehityksistä, mitä me näemme rahanpesussa. Mitkä ovat nämä suuntaukset? rikokset EU:ssa äh, aiheuttavat äh, tai keräävät äh, miljardeja vuosittain. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että joillain alueilla esimerkiksi synteettisten huumeiden kautta saatu voitto on yli 20 miljardia vuodessa. Eli rahanpesu on todellakin suuri huolenaihe, koska rikollisten täytyy saada jotenkin pestyä nämä varat. Ja kaikkein tärkein muutos tällä alalla on rahanpesun ammattimaistuminen. Se annetaan tällaisille erikoistuneille rahanpesusyndikaateille, jotka toimivat rahanpesijöinä suurille ryhmille, jotka ovat mukana kaikenlaisissa rikollisissa toimissa. Joissain tapauksissa on ollut yhteyksiä myös terroriryhmiin. Nämä syndikaatit ovat hyvin päteviä ja kykenevät hoitamaan hyvin monimutkaisiakin siirtoja. Ja mm, ne käyttävät äh, esimerkiksi äh, käteistä, käyttävät väärin yhtiörakenteita ja investoivat. Contini Santa Lucinia me iskettiin nimenomaan rahanpesu asiantunteihin, jotka olivat Italian mafian kamaraan yhteyksissä. Ja tämä ryhmä pesi vähintään miljoonan, miljardin viikossa. Yli 250 miljoonaa pestiin hyvin monimutkaisen järjestelmän kautta, jossa käytettiin käteiskuriireja ja manipuloitiin talousjärjestelmiä erilaisten suojayritysten kautta. Tässä tapauksessa nämä rikolliset turvautuivat perinteisiin rahanpesukeinoihin, mutta uusia menetelmiä on koko ajan tulossa. Esimerkiksi viimeisimmässä operaatiossa käytettiin virtuaalivaluuttoja yli neljä 5 miljoonalla ja nämä saatiin rikosryhmiltä, jotka valmistivat äh, synteettisiä huumeita ja jakelivat sen sitten äh, Darknetin kautta. Tätä me näemme yhä enemmän ja enemmän, myös uusia. Esimerkiksi uudet maksuvälineet eivät ole niin hyvin säädeltyjä kuin vanhat. Sitä kautta voidaan tehdä nopeita rahansiirtoja, joita ei välttämättä löydetä nykyisillä järjestelmillä, joilla me näitä valvomme. Tämä luo uusia mahdollisuuksia rahanpesulle ja sitä on tulossa yhä enemmän ja enemmän suosittu rikollisten keskuudessa. Tämän vuoksi meidän on investoitava uusiin välineisiin, uusiin menetelmiin, jotta voimme jäljittää näitä laittomia siirtoja. Mitä Europol tekee sitten talousrikoksia vastaan? Meillä on äh, äh taloudellinen äh, tiedusteluosasto, jolla on hyvin keskeinen rooli, kun koordinoidaan äh, toimia talousrikollisuuden parissa unionissa. Meidän osastomme tukee suoraan taloustutkimuksia ja varojen keruuta jäsenvaltiossa. Me tuemme, annamme myös tukea taloustiedusteluilla muiden rikosten yhteydessä, kuten esimerkiksi petokset, terrorismi, huumeiden salakuljetus taloudellinen tiedustelupalvelu on erittäin tärkeä Europolille. Ja tietoa vakavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta tutkitaan samanaikaisesti rinnakkain esimerkiksi epäilyttävien rahasiirtojen tai tulliviranomaisten havaintojen kanssa. Tarkoituksena on kerätä täyden, kattava näkemys siitä, mitä tapahtuu, ja myös nähdä, mitä yhteyksiä eri järjestäytyneen rikollisuuden muodoilla on. Tätä tehdään hyvin paljon jäsenvaltioissa, ja jäsenvaltiot ovat pyytäneet todella paljon apua tähän ja tukea. 2017 81 äh, prosenttia enemmän äh, tehtiin näitä taloustiedusteluita kuin aikaisempana vuotena. Ja Europol on tällä hetkellä, tai Europol tukee 221 korkea prioriteettitapausta, 30 päivää tähän käytettiin tänä, tämän vuoden alussa verrattuna viime vuoteen kahdeksan päivää. Tämä johti 157 pidätykseen sekä 37 miljoonan euron jäädyttämiseen. Europol isännöi myös tällaista hajautettua tietoverkkoa, jolla analysoidaan äh, tapauksia, jotka liittyvät äh, taloustiedustelun toimiin EU:ssa. Europol on sitoutunut äh, yhteistyöhön ja yhteistyön auttamiseen eri toimijoiden kesken, jolla pyritään taistelemaan talousrikoksia vastaan. Me tuemme useita kansainvälisiä verkostoja, kuten Euro- alustaa ja tripartit-työryhmä, joka käsittelee digitaalivaluuttoja. Europol on keskiössä, kun taistellaan talousrikollisuutta vastaan EU:ssa. Mikä sitten on tämän taloustiedustelupalvelun tulevaisuus? Meidän asiantuntemuksemme ja keskeinen asemamme tässä tutkimuksessa antaa meille ainutlaatuisen näkemyksen näistä uhista ja sen vuoksi voimme antaa teille myös suosituksia siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Esimerkiksi tutkimus, jonka Europol teki, osoitti, että vain yksi prosentti vuosittaista rikollisista toimista toimilla saaduista rahoista takavarikoitiin ja vain 10 prosenttia Äh, näistä epäilyistä, äh, rahansiirto, äh, raporteista, joita yksityiset tekivät, niin vain 10 prosenttia näistä tutkittiin. Ja infrastruktuurin puute johtuu, johtaa nimenomaan tähän. Europol on saanut yli miljoonan epäilyttäviä raportteja taloussektorilta vuosittain – Nämä raportit eivät useimmiten ole kovinkaan tehokkaita ja todelliset tapaukset voivat hukkua tunnetta tiedon määrään. Sen vuoksi on tärkeää, että meillä olisi parempaa tietojenvaihtoa eri kumppaneiden kesken. Se on ongelma, koska se ei ole järjestäytynyt tämä tiedonvaihto. Ja on hyvin vaikeaa tehdä tätä tiedonvaihtoa ja välillä tämä voi jopa estää sen, että tärkeä informaatio ei tavoita viranomaisia näissä tutkimuksissa. Ja meidän täytyy ylittää nämä rajoitukset sen vuoksi, että talous tiedustelupalvelu on yksi kulmakivistä, kun taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Ja me, meidän on vastattava tähän rohkeasti. Meidän on rikottava nämä esteet ja saada aikaan tällainen kunnollinen tiedustelupalvelu, lähestymistapa taloudelliseen raportointiin. Me saamme, on erittäin tärkeää, että me saamme informaatiota kansallisilta virastoilta, kun arvioimme uhkia. Me uskomme siitä, että tämän tiedon vaihto talous- Äh, organisaatioiden ja pankkien kanssa johtaa siihen, että me voimme paremmin käsitellä ja löytää äh, nämä epäilyttävät siirrot. Sen vuoksi käynnistimme 2017 pilottiprojektin äh, projektin, jossa kansainväliset pankit ja jäsenvaltiot osallistuvat. Lopuksi sanoisin vielä, että jotta me voisimme paremmin vastata talousrikoksiin, meidän on käynnistettävä kaikissa järjestäytyneen rikollisuuden tutkimuksissa myös esimerkiksi rahansiirtotutkimukset. Ja meidän on kerättävä paremmin taloudellista informaatiota luotettavien kumppaneiden taholta. Ja sen vuoksi me pidämme hyvänä komission ehdotusta uudesta direktiivistä, joka koskee taloudellista informaatiota. Ja että Europol saisi epäsuoran pääsyn kansallisten pankkien rekistereihin ja mahdollisuuden pyytää informaatiota ö, omalle tutkimusyksikölleen. 2017 Euroopan parlamentti pyysi, että perustetaan tällainen eurooppalainen taloustutkimusyksikkö, joka sitten toimisi koordinoidusti eri kansallisten yksiköiden kanssa. Ja tarkoitus olisi valvoa kaikkia rahat ylittäviä siirtoja sekä tulliviranomaisten ilmoituksia käteissiirroista. Ja tämä antaisi mahdollisuuden parempaan yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Kiitos oikein paljon pääjohtaja Debolle mielenkiintoisesta esityksestä. Lähdemme keskusteluun. Ensin puheenvuoron saa maltalainen edustaja Greh. Olkaa hyvä. Many thanks, dear colleagues and panel. Just as... Kiitoksia kollegat. Tässä maailmassahan AI eli keinoäly kehittyy nopeasti ja samalla meidän täytyy tehdä kaikkemme voidaksemme torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta. Sehän on omiaan vaikuttamaan niin kansalaisiin kuin talouteemmekin ja infrastruktuuriin. Kyberrikollisuus leviää jatkuvasti, kun uutta teknologiaa voidaan käyttää, kuten sosiaalista mediaa ja nettipankkitoimintaa. On myös selvää, että uuden teknologian kehittymisen tahti on paljon nopeampi kuin ne muutokset, joita teemme lainsäädäntöömme ja jotka ovat välttämättömiä. Eli saattaa käydä niin, että kansalaiset eivät saa riittävää oikeudellista suojaa ja siksi on olennaista koulia myös kansalaisia niistä uhista ja vaaroista, joita online-ympäristössä voi kohdata. Äh, terrorismin uhka ja epävakaus naapuri, naapurimaissamme on sekin fakta. Libyassa ja Sy- Libyan tilanne ja Syyrian sota ovat tällaisia uhkia. Valitettavasti meidän naapurustostamme äh, <clears throat> tehdään jatkuvasti rikoksia, kuten ihmiskauppaa, ja se johtaa va- laittamaan maahanmuuttoon. Tällä tavalla äh, likaista rahaa, miljoonia euroja, päätyy rahan pesun kohteeksi rahoitusjärjestelmäämme. Me emme voi levätä laakereillamme tällaisen rikollisen toiminnan edessä. Ja siksi on erittäin tärkeää, että Europol kehittää valmiuksiaan auttaa jäsenvaltioita kohtaamaan näitä haasteita niin kotimaissamme kuin naapurimaissammekin. Haluaisin tukea E- Europolin vuoden 2019-2021 monivuotista ohjelmaa. Haluan tukea <clears throat> sen tavoitteita. E- Toivottavasti tällä tavalla voimme tehdä Euroopasta turvallisemman ja e- rikoksista vapaan vyöhykkeen. On tärkeää, että Europol voi rakentaa menestystensä varaan ja voi myös oppia menneistä tuloksista niin, että kaikki ne läksyt, joita menneistä opitaan, voidaan käyttää hyväksi jatkossakin. Haluan kiittää De Bollia Äh, hänen puheenvuorostaan ja toivon, että tämä foorumi, tämä parlamentaarisen yhteistyön foorumi jatkossakin voi toimia ja myötävaikuttaa siihen, että Euroopasta tulee vauras ja turvallinen paikka. Kiitos. Thank you Finmars. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa Kyproksen edustaja Kitiros. Olkaa hyvä. Γεια Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä yksityiskohtaisesta analyysistä. Pääjohtaja Levolle vastasitte jo oikeastaan moniin kysymyksiini, mutta tieto, jota annoitte näiden kryptovaluuttojen osalta, Europol ja kansalliset viranomaiset, pystyvätkö ne riittävästi valvomaan sitä, miten laittomia maksuja tapahtuu tällaisten virtuaalivaluuttojen kautta. Ja mitä tulee sitten varojen takaisin perintään. Onko Europolilla tietoa, tilastotietoa siitä, miten hyvin tämä toteutuu? Miten esimerkiksi siirtolaisten laittoman kaupan antamat varat saadaan takavarikoita. Kiitos paljon Euroopan parlamentin jäsen edustajan Gomes. Thank you so much. Um, I've been, uh... Kiitoksia kovasti. Olen osallistunut neljännen ja viiden äh, rahanpesun torjuntadirektiivin laatimiseen – parlamentin tiimissä. Ja siksi haluaisinkin ilmaista olevani samaa mieltä edellisten puhujien kanssa erityisesti kansallisten parlamenttien kollegoiden näkemykset ovat samalla linjalla kanssani. Euroopan Parlamentti on viidennen rahanpesun torjuntadirektiivin tiimoilta käydyissä neuvotteluissa ehdottanut, että perustettaisiin eurooppalainen FIU eli rahanpesun torjuntayksikkö niin, että voitaisiin jakaa tietoa ja ainoastaan muiden rahanpesuyksikköjen välillä, vaan niin, että voitaisiin myös luoda kumppanuksia yksityisten tahojen kanssa tahojen kanssa, mutta jäsenvaltiot torjuivat tämän neuvosto. Tietäkää ja ymmärtäkää tämä. Kysykää ne miten ihmeessä ne saattoivat torjua tällaisen. Jos tekivät niin, niin eivät ole siis kiinnostuneita rahanpesun torjumisesta ja terrorismin torjumisesta päinvastoin. Minä olen kyllä siinä uskossa, että monet hallituksistamme itse helpottavat rahanpesua, eivät torju sitä. Systeemi on tällainen. Tämä on seurausta siitä, että ne, jotka neuvottelevat, ne, neitä ei, heitä ei kiinnosta ää, rikosten torjunta. Heitä kiinnostaa rikosten rahanpesun helpottaminen. Halutaan ää, katsoa selvästikin tarvetta torjua rikoksia. Ja teidän täytyy myös tietää seuraava asia kun rahanpesun torjunta direktiivi, mistä neuvoteltiin, parlamenttihan sen vähän aikaa sitten hyväksyi neuvoston ja komission keskusteluiden jälkeen, niin tuolloin me ehdotimme myös, että olisi tiettyjä, ää, tai siis että, että silloin kun jot, ne, jotka ovat mukana ää, rahanpesussa, niin vakava asianhaara olisi se, että mukana olisi myös poliittisesti vastuussa olevia henkilöitä. Eli jos poliittisesti vastuussa olevat henkilöt ö, helpottaisivat rahanpesua, niin he, tätä pidettäisiin ö, ikään kuin vakavana asianhaarana. Mutta mm, hallitukset eivät halunneet ottaa kuuleviin korviinsakaan tällaista ehdotusta. Ja komissio on pitänyt pöydällään jo vuosia ehdotusta, jonka mukaan tukittaisiin arvonlisäveroon liittyvät porsaan reijät. No tämä on johtanut siihen, että edelleenkin muun muassa al ja muut voivat hy- hyväksikäyttää meidän järjestelmäämme, joka mahdollistaa muun muassa tällaisen karusellipetoksen. Ja kuitenkin komission mukaan tästä koituu noin 50 miljardin menetykset ja raha menee terroristeille ja rikollisjärjestöille mukaan luettuna al Ajatelkaa nyt 50 miljardia. Sehän on melkein kolmannes EUn budjetista. Eli ovatko hallitukset vakavissaan torjumassa rahanpesua ja terrorismia? Kysyn vain. Ja voisin jatkaa vielä pidempäänkin, mutta vielä yksi kysymys. aika paljon on puhuttu kryptovaluutasta, sehän ei ole kiellettyä. Esimerkiksi äh, anonyymejä osakkeen omistajakaan äh, ei kielletä. Olisi aika helppo nutistaa tällainen äh, veroparatiisien järjestelmä ja rahanpesu ja järjestäytynyt rikollisuuskin. Sitä olisi helppo tukahduttaa, jos kiellettäisiin tällaiset anonyymit osakkeenomistajat ja firmojen olisi pakko paljastaa lopulliset edunsaajat, ei ainoastaan ne, jotka ovat Euroopan unionissa, vaan ne, jotka tekevät bisnestä Euroopan unionin ulkopuolella. Jos hallitukset olisivat halunneet näin tehdä, niin olisi ollut helppo tukahduttaa tällainen toiminta, mutta hallitukset eivät halua. Joten kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Se liittyy alueeseen, jossa olisi aika helppo säännellä, mutta ei haluta säännellä. Ja jo useat jäsenvaltiot ovat jo, jäsenvaltiosta on jo tullut tavallaan tällaisen krypto, kryptovaluutan keskiöitä. Ja nyt <laughs> kysymykseni. Jotkut ihmiset ovat sanoneet, että tällainen lohkoketju, te, lohkoketjuteknologia voisi olla hyödyllistä teknologiaa myös rahanpesun torjunnassa. Jotkut sanovat, että äh, tämä on vain propagandaa e, äh, ja siis se, että sallitaan kryptovaluuttojen äh, kehittäminen, niin sehän antaa vain uusia välineitä rikollisjärjestöille. Mitä olette mieltä tästä? Kiitos paljon Kreikan edustaja Sogas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Rahanpesu on kysymys, joka on esillä kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti jos ajatellaan korkeassa virassa olevia. Esimerkiksi ministerit voivat hyötyä siitä, että ovat olleet ministereinä. Tällaiset talousrikokset ovat vallan väärinkäytökseen liittyviä ja kyse on usein lahjuksista. Kreikan perustuslain mukaan ja Kreikan oikeusjärjestelmän mukaan – tällaiset rikokset vanhentuvat hyvin nopeasti. Valitettavan nopeasti tällaiset rikokset vanhentuvat, jotka ovat siis esimerkiksi virkamiesten rikoksia. Ja Kreikassa esimerkiksi on omat joukot, jotka tutkivat näitä asioita – Kyse on Europolin ja jäsenvaltion välisestä yhteistyöstä. Miten voidaan puuttua paremmin tällaiseen mainitsemaani korruptioon? Se on kysymykseni. Kiitos paljon. Seuraavana Viron edustaja Steik. aitäh. Äh, väga huvitav oli kuulata siin Hollandi. Oli hyvin äh, mielenkiintoista seurata keskustelua ja erityisesti Alankomaiden edustajan ja Europolin edustajan puheenvuoroja. Minua kiinnostaa yhteistyö virastojen kesken ja toimielinten kesken Äh, siis virastot, jotka toimivat nimenomaan rahanpesun alalla. Kaikilla jäsenvaltioilla on omat äh, kokemuksensa ja menettelytapansa, ja ne ovat äh, kohtuullisen suljettuja järjestelmiä. Informaatio, informaatiota ja tietoja voidaan välittää eteenpäin, kun on kysymys selkeästä rikollisesta toiminnasta. Muissa tapauksissa tämä informaatio ja tieto pidetään itsellään. Ja tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa ei identifioida tätä rikollista toimintaa. Minua kiinnostaa nyt tämä Hollannin kokemus Minkälaista yhteistyötä te teette liittyen eh, rahanpesuun? Eh, viranomaisten ja Alankomaiden viranomaisten kesken. Ja kysyisin myös Europolilta, mitä mieltä Europol on? Eh, olisiko hyvä vaihtaa enemmän tietoa? Pitäisikö meillä olla enemmän tiedonvaihtoa, kun on tällaisia epäilyttäviä rahan siirtoja? Thank you, Kiitos paljon. Seuraavaksi Euroopan parlamentin edustaja Ellisen. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin kiittäisin edustaja Reisenberg ja Lebolle mielenkiintoisia alustuksia. Aina kannattaa kuunnella, kun asiantuntijat jakavat kokemuksiaan. Jatkan hollanniksi, koska ymmärrätte myös hollantia ja se on näin helpompaa, ettei tarvitse tulkkausta. Aivan ensin, mitä tulee monialaisen yhteistyöhön ja julkisen yksityisen yhteistyöhön. Tämä taitaa olla menestyksen avain. Monilla aloilla on saatu jo näin edistystä. Uskoisin, että tämä on oikea tapa menestyksekkäästi tehdä yhteistyötä. Yhteistyö siis julkisten yksityisten välillä, monialainen yhteistyö. Näin päästään eteenpäin. Lisäksi ymmärrän tietenkin, että tämä on hankalaa ja ymmärrämme sen, että joudutte toimimaan niiden rajoitusten alla, joita on siis juridiset mahdollisuudet, mutta myös juridiset rajoitukset. Toisaalta on kunnioitettava mandaattia ja suvereniteettia ja samalla pitää yrittää mahdollisimman hyvin yhteistyössä saada rikollisia vankilaan. Ja tämä ei ole mikään helppo tehtävä, joten kunnioitamme sitä, että joudutte tekemään tätä hyvää työtä tiettyjen rajoitusten alla. Mutta haluaisin kysyä, onko teillä riittävä mahdollisuus nähdä, mitä dark webissa tapahtuu pimeässä verkossa? Onko teillä riittävä mahdollisuus seurata sitä, miten monia kryptovaluuttoja on käytössä siellä? Ja lopuksi De Bollelle vielä kysymys. Puhuitte miljoonasta ilmoituksesta, joita saadaan näistä kansallisista rahanpesuyksiköistä. Onko tässä kyse siis kyseenalaisista varansiirroista? Tämä kuulostaa hyvin korkealta. Kansalliset rahanpesuyksiköt kai toimivat tiettyjen kriteereiden mukaan, kun pyritään löytämään tällaisia epäilyttäviä siirtoja. Eli haluaisin kysyä siitä, minkälaisista transaktioista on kyse, kun te saatte nämä tiedot kansallisilta rahanpesuyksiköiltä. Europolin tasolla tietenkin tiedonvaihto on tärkeä. Jotkut haluavat mielellään uutta eurooppalaista rahanpesuyksikköä. En itse erityisesti sitä tuen, mutta – Voisitteko ajatella jonkinlaista hanketta Europolin tavallaan siipien suojassa, niin että kansalliset rahanpesuyksiköt voisivat yhdessä käyttää tätä tietoa, jota kansallisella tasolla on kerätty. Ehkä hankemuotoisena voitaisiin osallistua, eikä niin, että luodaan jälleen uusi eurooppalainen toimielin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon. Euroopan parlamentin jäsen edustaja Cinici. Olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan todellakin kiittää vieraitamme näistä esityksistä, jotka ovat olleet erittäin kattavia ja ajankohtaisia. Ja kyllä voimme todellakin jakaa teidän näkemyksenne. Olette myös antaneet erinomaisia äh, vastauksia kysymyksiin myös edellisten ja toivon myös hyviä vastauksia näihin kysymyksiin, joita me nyt esitämme. Minä itse tulen Italiasta, maasta, jossa yhteistyö on osoittautunut äärimmäisen tärkeäksi rikollisuuden torjunnassa. Ja De Bolle, Bullen kanssa olen yhtä mieltä siitä, että nimenomaan talousrikokset ovat äärimmäisen vaarallinen asia myös minun omassa maassani. Tämä on nähty. Meillä todellakin Italiassa on kokemusta siitä, että yhteistyö on perustavaa laatua oleva elementti, kun halutaan torjua talousrikoksia. Talousrikoksia tapahtuu aina vain enemmän ja enemmän. Ja rikollisjärjestöt käyttävät, kuten täällä on sanottu, viimeisintä teknologiaa hyväkseen. Myös kryptovaluutta on tällainen uusi mekanismi. Ja siksi kysynkin, että olemmeko me nyt tilanteen tasalla? Pyhdy, pystymmekö me todellakin torjumaan tämänkaltaista modernin teknologian avulla toteutettua talousrikollisuutta? Ja tosiaankin yhteistyö on tässä varmasti voimaa. Me olemme te- ottaneet useita edistysaskelia kansainvälisen yhteistyön saralla, kun olemme halunneet torjua terrorismia, sen rahoitusta ja rahanpesua. Mutta mutta De Paul myös alleviivasi sitä, kuinka vai, paljon meillä edelleenkin on vaikeuksia informaation jakamisessa. Ja äh, olisi hyvä tietää, minkälaisia kokemuksia teillä, hyvät vieraat, on tästä asiasta. Mitä vielä puuttuu, jotta voisimme tehdä tästä tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä äh, tehokkaan? Minä nimittäin kyllä uskon siihen. Äh, Uskon, että, että tulokset ovat tietysti olleet erinomaisia, mutta mitä vielä puuttuu? Mitä vielä puuttuu? Puuttuuko resursseja? Puuttuuko riittävää lainsäädäntöä? Ja sitten vielä yksi yleisempi kysymys. Me kaikki tiedämme, että kun rahaa siirretään, niin Tietysti terrorismin rahoittamiseenkin liittyy tällaista laitonta rahansiirtoa, niin minä kysyn seuraavan kysymyksen. Euroopassa on yksilöity tai tunnistettu yli 5000 erilaista rikollisjärjestöä, jotka ovat jatkuvasti mukana rahan siirrossa. Rahaa pestään, Esimerkiksi minun omassa maassani tapahtuu rahapesua erilaisissa julkisissa hankkeissa esimerkiksi ja niin edespäin. Eli miten voitaisiin helpottaa tutkin, yhteistyötä myös kansainvälisessä tutkinnassa, koska tällä hetkellä lainsäädännössä on selvästikin porsaan reikiä. Eli miten voitaisiin muuttaa lainsäädäntöä niin, että voisimme helpottaa kansainvälistä yhteistyötä niin tutkin, rikosten tutkinnassa kuin rikosten torjunnassakin. Kiitos. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, meillä on paljon kiinnostavia kysymyksiä. Haluaisin kiittää tästä vilkkaasta keskustelusta. Jäsenten puolelta ei ole enää kysymyksiä, joten nyt antaisin Reisenbeckille Edeborelle mahdollisuuden vastata. Alle 10 minuuttia puheaikaa molemmille. Ja kello 11.30 komission jäsen King tulee tänne keskustelemaan kanssamme. Yeah, thank you very much for your questions. Uh... Kiitos paljon kysymyksistä. Ensin haluaisin sanoa, että minut kutsuttiin tänne syyttäjäviranomaisen asiantuntijana, joten tämä ei ehkä vastaa tämä kantani alanko meidän hallituksen kantaa välttämättä suoraan. Minulle esitettiin muutama kysymys ja muutamaan liittyy kryptovaluuttoihin liittyvä uhka – Minun asiantuntemukseni liittyy terrorismin rahoitukseen. Ja olin täällä itse asiassa noin puoli vuotta sitten, kun terrorismin erityisvaliokunta kutsui minut. Ja edustaja Gomes oli siellä ja siellä oli myöskin terrorismin rahoitukseen liittyvän kryptovaluuttakysymyksen esittelijä – joka esitteli tällaisen raportin parlamentille. Ja tämän raportin johtopäätös oikeastaan heijasteli jo sitä, mitä minäkin esitin alustuksessani. Totta kai on suurempi riski kryptovaluutan käytössä, mutta meidän tutkinnassamme päivittäisessä työssämme en oikein näe tätä kehitystä niin paljon kuin voitaisiin olettaa. Ja voin taata, että aina, kun toteutetaan etsintä, kotietsintä tai tutkitaan elektronisia laitteita, niin aina katsotaan, miten maksuja on tehty. Mutta terrorismin rahoituksen osalta joko etsimme väärästä paikasta tai sitten terrorismissa vielä luotetaan perinteisempään rahoitukseen. Perinteisempi rahoitus on usein esillä – Eli vaikka meiltä menisi ohi uudet maksumenetelmät, niin näemme paljon tällaista perinteistä toimintaa edelleen. Tietenkin tarina on eri, kun puhutaan rahanpesusta. Mutta se ei ole minun erityisosaamissani, joten toivon, ettei aiheuta ongelmaa se, etten puhu nyt sellaisista tapauksista, jotka eivät ole omaa omintalaani. alaani. vakavien petosten yksikössä, jossa olen työssä, meillä on ollut muutamia tapauksia, jossa on nähty tällaisia tapauksia, että tehdään kauppaa kryptovaluutassa. Ja meillä on tietyt syyt siihen, miten pystytään hyvin asettamaan syytteeseen tällaisista – rikoksista. Virosta esitettiin kysymys siitä, onko meillä samantyyppistä kumppanuutta rahanpesussa kuin yksityiset kumppanit terrorismirahoituskysymyksissä. No, jos halutaan vaihtaa henkilötietoja Alankomaissa poliisitietojen lainsäädännön mukaan tarvitaan kiireellinen tarve luovuttaa tätä tietoa kolmansille osapuolille. Ja sellainen voidaan pyytää, jos halutaan asettaa syytteeseen tietystä rikoksesta. Ja tällainen kiireellinen tarve jakaa tietoa terrorismin rahoitustapauksissa on hyvin vaikeaa kehitellä tehokasta toimintaa, näin kun puututaan terrorismin rahoituksen, mutta rahanpesun osalta on tietty malli. Voidaan käydä varmasti poliittistakin keskustelua siitä, onko tällainen kiireellinen tarve, jos on ihan tehokas typologia, jonka rahoitusala voi tunnistaa ja lähteä sitten tutkimaan rahanpesumenetelmiä. Tämä on tietenkin osana myös laajempaa poliittista keskustelua, joten jätän tämän keskustelun muille käytäväksi. Mutta meillä Alankomaissa tämä on yksi syistä, että lähdettiin terrorismin rahoituksesta, koska silloin ainakin on kiireellinen tarve jakaa tätä tietoa terrorismin rahoituksesta. Niin. Uskoakseni tässä olivat ne kysymykset, joita esitettiin erityisesti minulle asiantuntijana. Jos joku kysymys jäi ilman vastausta, voin toki vastata vielä uudestaan. Kiitos. Thank you. Kiitos paljon teille, edustaja Reisenberg. Pari ihan lyhyttä kysymystä kahdelta kollegalta vielä. Edustaja Mamatov puolesta. Ihan minuutissa pyydän. Bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem nawiązać do... Kiitos. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minua kiinnostaa ALV, ALV-petokset ja karusellipetokset. Eihän tämä ole vain kansallinen asia, vaan tämä on eurooppalainen ongelma. Haluaisin kysyä Europolin pääjohtajalta, Tekeekö Europol tällä sektorilla ylipäätänsä mitään? Kiitos. Thank you females. Kiitos paljon ja viimeinen kysymys minuutissa edustaja Makovelta. Euroopan parlamentista. Thank you. Kiitos. Puhun lyhyesti. Kiitos, että sain puheenvuoron. Tiedän, että tämän vuoden budjetin osalta on ollut ongelmia. Kyberrikollisuuden ja terrorismin osalta olemme nostaneet budjettia, mutta ensi vuonna tulee 20 miljoonan euron vähennys. Ja neli... Pitääkö teidän nyt sitten lopettaa neljään henkilön työpaikka? Voitteko vahvistaa tämän? Ö, kuinka paljon tarvitsette, jotta, tai siis miten voitte toteuttaa tehtävänne jatkossa. Ja sitten kun puhutaan operatiivisista toimivalloista, niin oletteko tyytyväisiä niihin, joita teillä tällä hetkellä on? Tarvitsisitteko te mielestänne enemmän operatiivisia toimivaltoja? Koska jos ei ole tutkintavaltaa ja operatiivista valtaa, niin mitä te teette? Kiitos paljon edustajalle. Pyytäisin teitä vastaamaan. Thank you very much. Kiitos. Kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitokset äh, kaikille hyvin tärkeistä kysymyksistä. Aloitan tästä äh, sitoumuksesta, joka meillä on rahoitustutkimukseen. Kun minä tein kiertueeni Euroopassa, niin jokainen virasto oli kiinnostunut tästä ja oli sitä mieltä, että meidän tulisi investoida enemmän talousrikosten tutkintaan. Mutta virastoissa todettiin myös, että on tiettyjä eroavaisuuksia jäsenvaltioiden kesken, esimerkiksi eri jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tason välillä, äh, asiantuntijat rahanpesussa, asiantuntijat kyberrikollisuudessa, joten monet pyysivät myös koulutusta tältä alalta. Ongelma on myös se, että me emme aina tutki talousrikoksia silloin, kun tutkitaan järjestäytynyttä ja vakavaa rikollisuutta. Eli siis ei aina tutkita järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden yhteydessä taloudellista rikollisuutta. Sen vuoksi olemme vakuuttuneita siitä, että Europolin tasolla me tarvitsemme sitä, että vaihdamme keskenämme parhaita käytänteitä, koska joissain maissa ne ovat erittäin hyvin kehittyneitä ja jossain hieman vähemmän. Joten meidän täytyy voida vaihtaa parhaita käytäntöjä tällä sektorilla ja meidän on luotava äh, osaamisverkosto äh, liittyen nimenomaan talousrikosten tutkimukseen. Sen vuoksi on niin tärkeää, että me olemme keskittäneet tämän talousyksikön äh, Europolissa sen vuoksi, että tällä yksiköllä on kattava näkemys kaikesta, mitä tapahtuu esimerkiksi terrorismin ja vakavan järjestäytyneen rikollisuuden parissa. Mitä tulee sitten laittomiin siirtoihin internetissä tai kyberrikollisuuteen, niin Europolin kyberosasto on luonut tällaiset suuntaviivat, miten tutkia internetissä ja miten jäljittää rahaa. Me jatkamme tätä työtä. Meidän on kehitettävä osaamista ja me annamme myös suosituksia Euroopan komissiolle tältä sektorilta. Ja sitten maahanmuuttajien salakuljetusten voitot, sitä mitä sitä saadaan rahaa. No en voi kertoa tällä hetkellä siitä, mutta siitä ollaan laatimassa raporttia niin, että olisi jonkin näköinen käsitys siitä, kuinka paljon rahaa tästä rikollisesti ansaitaan. Sitten tämä Alankomaiden projekti liittyen kansalliseen rahanpesuyksikköihin. Minä tulen miettimään tätä, mutta kuten jo mainitsin, meillä on oma tällainen pilottiprojekti, joka käynnistettiin joulukuussa. Tämä on ensimmäinen tällainen tiedonvaihtomekanismi rahan rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen vastaisessa työssä. Tässä on koottu 15 tärkeää kansainvälistä pankkia sekä rahanpesuyksikköjä äh, kahdeksasta maasta. Tämä on siis pilottiprojekti ja niillä on todella suuri potentiaali. Ne haluavat nyt arvioida, mitä mahdollisuuksia on vaihtaa informaatiota kaikkien kumppaneiden kesken ja kuinka pitkälle me voimme mennä äh, ihan laillisesti ja he yrittävät myös nähdä, minkälaisia esteitä eri sektoreilla on niin, että voidaan puuttua niihin. On myös hyvin tärkeää muistaa, että luottamus on tässä tärkeää. Jos on tällaisia verkostoja, niin silloin on luotava luottamusta ja luottamus johtaa sitten menestykseen. Mitä muuta me voimme tehdä? Toki me voimme tehdä enemmän. Ensinnäkin Europolin tasolla me miettimme sitä, että meillä olisi tällainen luettelo luettelo näistä äh, huipputavoitteista äh, rahanpesussa äh, tai huippukohteista rahanpesussa. Meidän täytyy vahvistaa myös tätä taloudellista näkökulmaa, kun tutkimme esimerkiksi järjestäytynyttä rikollisuutta. Mitä tulee ALV- ja karusellipetoksiin, meillä on erityinen projekti tästä ja seuraamme sitä. Europolilla on tässä tärkeä rooli. Ja mitä tulee sitten vielä budjettiin, niin totta. Meillä on ollut leikkauksia. Eilen selitinkin jo hyvin paljon budjetista ja annoin teille katsauksen siitä, että miten nämä leikkaukset vaikuttavat. Eli me pyydämme samaa budjettia, joka hyväksyttiin hallintoneuvostossa. Europolin äh, suosittu ehdotuksesta haluaisin vahvistaa sitä, että meidän on lisättävä mahdollisuuksia vaihtaa informaatiota kaikkien toimien kesken luomalla tällainen moni, äh, monenvälinen, kansainvälinen tai EU-tason projekti. Meillä on nyt erilaisia projekteja, joissa me arvioimme ja mietimme, mitä me tarvitsemme, jotta saataisiin aikaan tiedonvaihtoa joko monikansallisella tai Euroopan tasolla. Ja äh, tämä me haluamme myös, että talousnäkökulmat otetaan esiin kaikissa vakavan rikollisuuden tutkinnoissa. Näin tehdään jo monissa tapauksissa, mutta ei tarpeeksi. Tällä viikolla meillä on Euroopan poliisipäälliköiden yleiskokous. Meillä on tapaaminen myös tulliviranomaisten kanssa ja tulemme puhumaan tästä. Ja sitten välineiden ajantasaistaminen, jotta voisimme löytää nämä rikokset me saamme hyvin paljon informaatiota, mutta eh, se ei aina ole sitä informaatiota, jota me tarvitsemme. Ja kuten kollega eh, Alankomaiden viranomaisista painotti, niin me emme saa esimerkiksi kaikkea informaatiota terrorismin rahoituksesta, koska on kysymys aika pienistä summista ja silloin ne eivät tule näihin raportteihin mukaan. Eli me, me jäämme vajaaksi tätä informaatiota. Meidän olisi saatava aikaan parempi yhteys yksityisen sektorin ja taloustutkijoiden välillä. Ja sen vuoksi tässä on, meillä on viisi prioriteettia tulevina vuosina. Meidän on parannettava yhteistä yhteistyötä äh, talousyksiköiden kanssa. Meidän on äh, tuettava äh, toimia. Me voimme tukea jäsenvaltioita varojen ähm, takaisin kerääminen on tärkeä asia. Ja täm, tässä me toimimme yhdessä Eurojastin kanssa ja vahvistamme yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Ja meidän on tuettava enemmän tutkimuksia, joita tehdään talousrikoksista jäsenvaltioissa. Meidän on vaihdettava parhaita käytänteitä ja meidän on investoitava osaamiseen, tietämiseen ja tutkijoihin ja myös osaamiseen internetissä. Danke vielmals äh, für Paljon kiitoksia näistä vastauksista teille, edustajat Reisenbeck ja De Bolle. Hyvät kollegat, olemme päässeet tämän esityslistan osion loppuun. Kiitos oikein paljon mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja viittaisin tähän vastavuoroisen luottamuksen – asian, jonka pääjohtaja De Bolle otti esiin. Se on varmasti tärkeää myös talousrikollisuuden vastaisessa taistelussa. Hyvät kollegat, minulle kerrottiin, että komission jäsen tulee tänne kello 11.30, joten pyytäisin teitä jäämään tänne kokoussaliin, jotta voimme aloittaa seuraavan paneelin kello 11.30. Kiitos. Saisinko esittää kysymyksen Bollille yhden lisäkysymyksen. Separately, not in public, okay? Ehkä voitte kysyä kahdenvälisesti. Is... Mutta muitakin voisi kiinnostaa. Niin, mutta tämä osio on nyt suljettu. So we have...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

Dear colleagues, let's start our next panel. Hyvät kollegat, jatketaan. Ich freue mich sehr. Olen hyvin iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Kingin. Meille on kunnia, että hän tulee keskustelemaan tänne yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kanssa. Hän puhuu meille nyt nykytilanteesta, miten turvallisuusunioni on kehittynyt on puheen aiheena. Ja hän puhuu myös yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän roolista. Komission jäsen King, annan teille mahdollisuuden kertoa meille nyt siitä, mitä Euroopan unionissa tapahtuu turvallisuuskysymyksissä. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you for your invitation. Kiitoksia kovasti ja kiitos kutsusta. Oikein mukavaa olla takaisin täällä kokouksessanne. Olen iloinen siitä, että ylipäänsä järjestätte näitä kokouksia, koska tämänkaltainen kollektiivinen sitoutuminen ja tarkastelu on äärimmäisen tärkeää paitsi Europolille, myös kaikille meille, jotka olemme mukana tässä työssä Europolin kanssa. Tämä auttaa meitä, kun pohdimme tulevaisuutta, tulevaisuuden haasteita, niitä suunnitelmia, joita meillä on näihin haasteisiin vastaamiseksi. Mielestäni teidän mukanaolonne auttaa meitä Äh, räätälöimään ja suunnittelemaan tilannetta niin, että Europol voi toimia paremmin. Minä toivon, että te ymmärrätte sen, että kenenkään ei tarvitse vakuutella minulle, kuinka tärkeää Europol on. Europol on äärimmäisen tärkeä, sen työ on äärimmäisen tärkeää. Minä uskon, että tälle työlle täytyy saada riittävästi tukea niin rahallisesti kuin poliittisestikin. Ja täytyy saada sellaisia välineitä, jotka auttavat Europolin työtä. Me voimme varmasti vahvistaa ja kehittää sellaisia politiikkoja ja välineitä, joiden avulla voimme auttaa Europolia vahvistamaan kollektiivista turvallisuuttamme. Te kutsuitte minut kertomaan siitä työstä, mitä me olemme tehneet turvallisuusunionin parissa. Viime kokouksemme jälkeen aiemmin keväällä Bulgarian puheenjohtajakaudella me olemme tehneet paljon työtä, olemme pyrkineet torjumaan terrorismia, tarttumaan kyberhaasteisiin, kyberuhkiin ja kyber, mm, siis kyberrikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden uhkiin vastaamiseksi. Myös hybridiuhat, kemialliset, biologiset, radiologiset säteilyuhat, nekin ovat totta. Valitettavasti ne eivät ole mitään abstrakteja haasteita, kuten Salisburyn oman maani tapahtumat aiemmin tänä vuonna <clears throat> antavat ymmärtää. Ja puheenjohtaja Juncker on nyt ilmoittanut uusista aloitteista, jotka liittyvät turvallisuusunionityöhömme. työhömme hänen omassa unionin tilapuheessaan äh, parlamentissa Strasbourgissa hän puhui nimenomaan näistä asioista. Ja ihan alkuun äh, voisinkin aloittaa näistä ehdotuksista. Näihin ehdotuksiin kuului muun muassa se, että <clears throat> siis sellainen komission ehdotus jäsenvaltioille ja parlamentille – Eh, jonka mukaan voitaisiin torjua terroristista sisältöä nettiympäristössä. Kun puhutaan eh, online-terroristisesta sisällöstä, niin se on todellinen uhka meidän turvallisuudellemme. Tammikuussa tänä vuonna eh, löydettiin 700 uutta Daesh-propaganda-elementtiä, jota ladattiin nettiin. Ja terroristista sisältöä Europol on jäljittänyt aika paljon. Yli 150 alustalla on tällaista terroristista sisältöä jäljitetty, ja tämä on todellinen uhka, johon täytyy puuttua. Netissä olevalla terroristisella sisällöllä on ollut oma roolinsa joka ikisessä terrori-iskussa täällä Euroopassa joko on yllytetty terrorismiin, on annettu ohjeita – terrori-iskun tekemiseksi tai on jotenkin ihailtu tehtyä hyökkäystä ja sen järkyttäviä tuloksia. Me olemme tehneet yhteistyötä eri internetfoorumien kanssa. Siinä on ollut mukana jäsenvaltioiden edustajia ja tietysti Europolin edustajia Meillä on ollut tällainen EUn internetfoorumi, se on perustunut vapaaehtoisuuteen ja sen kautta olemme pyrkineet estämään terroristisen sisällön esiintymistä nettiympäristössä. Ja yli 60 000 erilaista terroristista sisältöä on löydetty yli 130 eri palveluntarjoajalta. Ja <clears throat> tämä foorumi on antanut tärkeää analyyttistä tukea jäsenvaltioille ja niiden viranomaisille – erityisesti tiettyjen järkyttävien terroriiskujen jälkeen. Ja tämä kollektiivinen toiminta, joka perustuu Europolin asiantuntijuuteen, on saanut aikaan myönteisiä tuloksia. Mutta se edistys, jota olemme saaneet aikaiseksi tällä foorumilla, joka siis perustuu vapaaehtoisuuteen, ei ole vielä vienyt meitä puusta pitkään riittävän nopeasti. Tätä sisältöä on edelleenkin ihan liikaa netissä Joten me olemme nyt ottaneet lisäaskeleen. Nyt ensimmäistä kertaa olemme ehdottaneet sitä, että saataisiin EUn laajuista lainsäädäntöä, joka langettaisi velvoitteita ei ainoastaan jäsenvaltioille, vaan myös näille foorumeille, nettifoorumeille, jotta voitaisiin torjua tätä nimenomaista uhkaa ja haastetta. Joten meidän ehdotuksemme, Junckerin ehdotus, tulee luomaan kolme velvoitetta, kolme uutta velvoitetta. Ensinnäkin velvoitteen näille foorumeille, eli foorumeiden on pakko poistaa terroristinen sisältö tunnin sisällä siitä, kun on saatu poliisilta erityinen poistamismääräys. Ja tämä on erityisen tärkeää, koska mehän tiedämme, että terroristinen sisältö on kaikkein vahingollisinta sen ensimmäisen tunnin aikana, jonka se on netissä, koska siitä se lähtee leviämään. Esimerkiksi kolme neljännestä Daeshin propagandasta lähtee leviämään neljän tunnin sisällä. Jos tämä äh, kehä voidaan katkaista varhaisessa vaiheessa, niin se on erittäin hyvä asia. Toiseksi, jos foorumi, jos voidaan osoittaa, että että foorumia käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, niin sen täytyy ryhtyä toimiin, ennakoiviin toimiin, jotta se äh, <clears throat> voi ottaa nopeasti tämän sisällön pois ja estää sen uudelleen jakamisen, uploadaamisen. Ja jäsenvaltioiden täytyy omistaa riittävästi resursseja sille, että tätä terrorista sisältöä voidaan jäljittää ja että voidaan antaa näitä poistamismääräyksiä on myös varmistettava se, että meillä on riittäviä turvatakeita, on ö, tehokas valitusmekanismi ja on mahdollisuus viedä juttu oikeuteen, jos se on tarpeen, koska me tiedämme, että näissä ehdotuksissa ei todellakaan haluta sensuroida vapaata ö, ilmaisua, ilmaisuvapautta, vaan halutaan puuttua sellaiseen sisältöön, joka on laittomasti netissä ja netin ulkopuolella Suurin osa alustoista varmasti tekee yhteistyötä, mutta tarvitsemme myös sääntöjä, lainsäädäntöä sanktioista, tehokkaista sanktioista. Siinä tapauksessa, että näitä poistamismääräyksiä ei noudateta, siis jos systemaattisesti ei noudateta näitä määräyksiä, niin silloin tulisi olla jonkinlainen sanktiosysteemi niin, että tälle palveluntarjoajalle langetetaan jopa sanktio, joka on jopa 4 prosenttia sen liikevaihdosta. Ja toivottavasti tämä auttaa meitä torjumaan tätä erittäin tärkeää asetta terroristien arsenaalissa. Eli jos netissä e, e, annetaan ohjeita terroristisen teon tekemiseksi tai glorifioidaan sellaisen tuloksia tai mitä nyt äsken sanoinkin, niin kaikki tällainen pitää poistaa netistä. Tämä on tietysti vain osa siitä kyberuhkasta, joka, johon joudumme vastaamaan. Ja sen vuoksi komissio on myös Junckerin puheen yhteydessä ehdottanut pakettia, jonka avulla voidaan paremmin turvata demokraattiset prosessit ja vaalit. Me <clears throat> teimme näin, koska me haluamme vahvistaa vaaliturvallisuutta. Meillähän on tulossa vaaleja tulevina kuukausina monissa jäsenvaltioissa ja totta kai myös Euroopan parlamentin vaalit ovat tulossa ensi toukokuussa. Eli me haluamme auttaa kaikkia mukana olevia varmistamaan sen, että Eurooppa on niin valmis, hyvin valmistautunut kuin mahdollista <clears throat> puuttumaan tapauksiin, joissa vaaleihin halutaan, vaaleja halutaan manipuloida. Ja rohkaisemme jäsenvaltioita perustamaan kansalliset vaaliyhteistyö foorumit tai verkostot niin, että niihin voi osa- voivat osallistua niin poliisiviranomaiset kuin vaaleista vastuussa olevat tahot. Ja tällä tavalla voisimme laatia koko Euroopan laajuisen vaaliyhteistyöverkoston. Me haluamme, että poliittiset mainokset ovat avoimempia, mainostaminen on avoimempaa ja pyydämme, että kansalliset viranomaiset pitävät huolen siitä, että verkostoon ei voida kyberympäristössä puuttua. Vaaleihin ei voida kyberympäristössä puuttua. Tietysti netissä olevat fake newsit, valeuutiset ovat osa tällaisia yrityksiä puuttua demokraattisiin prosessoihin ja me toivomme, että eri nettialustat voivat <clears throat> ryhtyä toimiin, jotta avoimuutta ja jäljitettävyyttä netissä voidaan parantaa ja toivottavasti alustajien kanssa saamme aikaan myös säännökset. Se tulee varmasti vaikuttamaan toimintaamme, kun me torjumme rikollisuutta, koska muussa tapauksessa ne, jotka haluavat puuttua demokraattisiin järjestelmiin, voivat vain toimia. Jos me toimimme, niin silloin me voimme langettaa varjon näiden pahisten ylle. Ja me tarvitsemme eh, yhteistyötä mahdollisimman moniaiden tahojen kesken, jotta eh, voimme onnistua tässä, tässä toiminnassamme. Ja toivottavasti jatkossakin voimme myös rakentaa Europolin kokemuksen varaan, kun eh, puutumme näihin kyberhaasteisiin. Seuraavaksi seuraava askel on korkean tason konferenssi täällä Brysselissä 15.16. lokakuuta. Siellä keskustelemme konkreettisista keinoista puuttua kyberuhkiin, erityisesti vaalien yhteydessä. Vuosi sitten muuten komissio esitti kattavan ehdotuspaketin, jotta voimme vahvistaa keinojamme vastustaa kyberrikollisuutta. Me olemme saaneet aika paljon edistystä sen jälkeen aikaan. Ja me haluamme tietysti olla äh, vastustuskykyisempiä erilaisille äh, kyberhyökkäyksille. Äh, ja tällä hetkellä haluaisimme luoda aidon EUn kyberviraston, joka voisi vastata näihin laajamittaisiin uhkiin Enisan kokemuksen perusteella. <clears throat> me pyrimme tilanteeseen, jossa voimme vastata kriiseihin ja että saisimme jonkinlaisen ohjeistuksen siitä, miten kriiseihin vastataan. Tällä tavalla voisimme kollektiivisesti paremmin vastata laajamittaisiin kyberrikoksiin. Ja tarvitsemme tietysti jonkinlaisen toimintasuunnitelman niin, että sekä jäsenvaltiot että tämä kyberturvallisuusvirasto voivat pitää huolen siitä, että kun ongelmia tulee, niin voimme toimia tehokkaasti yhdessä. Tarvitsemme myös EUn laajuisen standardointi- ja sertifikaattipuitteiston, jonka avulla voimme pitää huolen siitä, että kyberturvallisuus toimii. Tämä sertifikaatti järjestelmä edellyttää sitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa pystytään vastaamaan erilaisiin kyberuhkiin eri ympäristöissä. Tässä maailmassa, jossa kaikki liittyy kaikkeen, me tarvitsemme yhdenmukaisen sertifikaattipuitteiston, jotta voimme päästä parempiin standardeihin myös, jotta voimme saada aikaan sellaisen hyvän kehän niin, että voimme antaa, taata turvallisuuden sekä pk-yrityksille että, että koko valtioille ja voimme saada aikaan enemmän luottamusta. Mutta samanaikaisesti on erittäin tärkeää, että ryhdymme tarvittaviin toimiin, jotta voimme parantaa kyberrikollisten ennaltaehkäisyä. Me tarvitsemme todellisia meidän, meidän täytyy pystyä lannistamaan niitä, jotka haluavat toimia meitä vastaan. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikki ymmärtävät, että mahdollisuudet jäädä kiinni ja saada vakavia rangaistuksia ovat todella suuret. Poliisiviranomaisilla on erittäin tärkeä rooli rikollisten jahtaamisessa. Tämä ei ole helppoa. Europolin mukaan 90 prosenttia kyberrikollisuustutkimuksista tulkinnasta joutuu ongelmiin, ongelmiin, jotka liittyvät jäljitettävyyteen ja niin edespäin. Siksi me haluaisimme saada enemmän avoimia keinoja jäljittää internet- ja IP-osoitteita. Haluamme myös jakaa asiantuntemusta esimerkiksi kyberjäljitysvalmiuksien parantamiseksi. Kaikkialla Euroopan unionissa ja unionin ulkopuolellakin EC3 on tehnyt erinomaista työtä kyberrikollisuuden torjumiseksi. Se on keskus, jossa jaetaan, käsitellään tutkintatietoa ja jaetaan, te, annetaan asiantuntemusta jäsenvaltioille, se on selvästikin antanut lisäarvoa ja kaikki jäsenvaltiot tunnustavat tämän lisäarvon. Tämän vuoden keväällä saimme, jäl- saimme purettua keskuksen, joka, joka on tehnyt hallaa internetissä juuri tällä saralla. Ja tämä on ollut kiitos yhteistyön, jota olemme tehneet eri jäsenvaltioiden ja Europolin kesken. Me olemme noin neljän miljoonan edestä pystyneet estämään tiettyjä hyökkäyksiä. Tämä antaa teille tietyn kuvan käsityksen siitä, minkä, miten mittavasta haasteesta on kyse. Ja me olemme myös parantaneet pääsyämme näyttöön käyttöön todistusaineistoon, elekt- sähköiseen todistusaineistoon, jota usein on löydettävistä aivan eri lainkäyttöalueista kuin joilla itse toimitaan. Eli tällä tavalla olemme voineet antaa lainvalvontaviranomaisille uusia välineitä, jotta he pääsevät käsiksi rajat ylittävällä tavalla erilaiseen sähköiseen näyttöön, sähköposteihin tai mihin tahansa nettiliikenteeseen, jotta voivat torjua kyberrikollisuutta ja muutakin järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismiakin, ja paljon nopeammin kuin mitä mm, tällä hetkellä on ollut mahdollista. Tällä hetkellä säännöt ovat sellaiset, että lainvalvontaviranomaisilta voi mennä jopa kymmenen kuukautta saada aikaan tällaista todistusaineistoa, joka on jollain toisella lainkäyttöalueella. Ja meidän ehdotuksemme tarkoitus on virtaviivaista tätä työtä niin, että tämä näyttö todistusaineista voidaan saada jopa kymmenessä päivässä tai kuudessa tunnissa, jos tilanne sen vaatii. Ja sitten terrorismin rahoituksen ja rahanpesun torjunnasta vielä pari sanaa, koska tekin olette keskustelleet tästä asiasta, niin varmasti se kiinnostaa teitä. Komissio on ehdottanut sitä, että EUn rahoitus instituutioita valvotaan paremmin, jotta voidaan torjua rahanpesua yleisesti ja terrorismin rahoitusta erityisesti. Euroopan pankkiviranomaisen roolia vahvistetaan ja sille pyritään antamaan tehokkaat työvälineet, jotta valvontaa voidaan tehostaa ja yhdenmukaistaa kaikkialla. Laajempi strategiamme on se, että voimme parantaa Ähm, rahanpesuvalvontaa niin, että voimme saada että voimme saada aikaan enemmän rahoituksen vakautta ja voimme torjua rahoitusrikoksia, mutta samanaikaisesti meidän täytyy keskittää ponnistuksemme nimenomaan terrorismin rahoituksen torjumiseen. Tänä päivänä puhutaan halvasta terrorismista, Äh, mutta olisi aika suuri virhe äh, luopua terrorismin rahoituksen tutkinnasta. Ja me olemme aiemmin tänä vuonna tehneet ehdotuksia, äh, joiden tarkoitus on mahdollista se, että viranomaiset pääsevät nopeasti käsiksi terrorismirikoksiin liittyvään todistusaineistoon, että voivat päästä käsiksi esimerkiksi pankkitileihin ja voivat tehdä parempaa rahoitusanalyysiä. Tarkoitus on myös se, että kansalliset lainvalvontaviranomaiset voivat tehdä parempaa yhteistyötä ja myös nämä rahanpesuyksiköt voivat tehdä parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. On tärkeää, että saadaan tällaisten rahanpesuyksikköjen toimiva verkosto. Ja tällä hetkellä käymme neuvotteluja näitä, näistä ehdotuksista. Toivottavasti neuvottelut etenevät nopeasti. Mutta kyllä meidän jo tässä vaiheessa täytyy pohtia seuraaviakin askeleita. Se tarkoittaa minusta sitä, että meidän tulisi pohtia eurooppalaista, Euroopan laajuista terrorismin jäljitysjärjestelmää, jo, jonka puitteissa voisimme tehdä yhteistyötä myös amerikkalaisten kumppaneidemme kanssa ja tällä tavalla jäljittää terrorismia ja terrorismin rahoittajia. Mut, mm, minusta on aika outoa se, että joskus kun halutaan tällaista rahoitustietoa ja tällaista terrorismin torjuntaan liittyvää tietoa eurooppalaisista kansalaisista, niin meidän täytyy hakea tämä tieto amerikkalaisilta. Se on minusta aika outoa. Olisi parempi, jos voisimme toimia täällä Euroopassa. Kun puhutaan turvallisuudesta, niin meidän täytyy myös katsoa rajojemme tuolle puoleen. Naapurustollamme voi olla aikamoinen vaikutus sisäiseen turvallisuuteemme, kuten hyvin tiedämme, ja siksi komissiossa me haluamme tukea naapurimaita, me haluamme auttaa niitä rakentamaan valmiuksia torjumaan terrorismia. Ja esimerkiksi CEPOL, Eurojust ja Europol osallistuvat tähän työhön ja tässä vaiheessa haluaisinkin kiittää Europolia siitä johtajan roolista, jonka se on omaksunut ja siitä erinomaisesta työstä, jota se on tehnyt yhteistyössä jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten kanssa, muun muassa Länsi-Balkanin alueella ja muuallakin naapurustossamme, voidaanko varmistaa sen, että voimme yhdessä tarttua niihin haasteisiin, joita järjestäytynyt rikollisuus on meille asettanut. Puhun tässä erityisesti laittomasta asekaupasta ja vastaavasta. Tietysti haluamme tehdä myös yhteistyötä muiden kumppaneidemme kanssa, USA ja Kanadan kanssa. Me vahvistamme yhteistyötämme kansainvälisten järjestöjen kanssa, kun vastustetaan terrorismia mukaan luettuna Naton ja YK kanssa viime vuonna vuoden lopussa. Me aloitimme neuvottelut kansainväliseksi sopimukseksi Europolin ja koko joukon kumppanimaita kanssa, jotta näiden maiden kanssa voidaan paremmin vaihtaa tietoja, varmistaa tiedon kulku ja toivottavasti Näissä neuvotteluissa voimme varmistaa vakaan yhteistyön jatkossakin. Tällaisten sopimusten neuvottelemisen tarve on operatiivinen tarve. Tarvitaan näitä sopimuksia ja yhteistyötä, jotta voidaan puuttua, torjua muun muassa terroritaistelijoiden liikkumiseen kolmas ja EU välillä. Poliisiyhteistyö auttanee meitä jäljittämään epäiltyjä. Se auttaa meitä ehkä estämään terrorimatkailua, terrorismin helpottamista internetissä ja terrorismin rahoittamista. Eli tällä tavalla halutaan riittävät turvatakeet, jotta voidaan pitää huoli perusoikeuksista ja voidaan myös helpottaa operatiivista yhteistyötä kansainvälisesti ja komissio tukee tätä. Jatkossakin tietysti kerromme edistyksestä eh, Euroopan parlamentille ja Libe-valiokunnalle, eh, eli siitä, miten neuvottelut etenevät, ja jatkossakin mielelläni kerron niistä teille. Sitten johtopäätös. Ensinnäkin haluaisin kiittää ennen kaikkea Europolia sitä erinomaisesta työstä, jota se on tehnyt viime kaudella, sitä työstä, jota se tekee joka ikinen päivä, viedäkseen eteenpäin näitä painopisteitä. Ja haluan myös kiittää jäsenvaltioita, jäsenvaltioiden poliisiviranomaisia, kun me yhdessä torjumme terrorismia, kyberuhkia ja vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Vain tekemällä yhteistyötä voimme paremmin puuttua näihin haasteisiin. Kiitos. Commissioner King, thank you very much uh, for your substantial presentation. Kiitos oikein paljon tästä kattavasta alustuksesta. Puheenjohtaja Dias de Vera johtaa meitä nyt eteenpäin esityslistalla. Gracias, señor presidente. Kiitos äh, puheenjohtaja. Komission jäsen, kiitokset oikein paljon. Kuten aina, teillä oli hyvin tärkeitä kommentteja kommentteja liittyen kansalaistemme turvallisuuteen. Muutama huomio minun taholtani jonkinlaisena yhteenvetona siihen, mitä sanoitte. Olin iloinen, että te painotitte sitä, että parlamentaarinen valvonta on tärkeää Europolin suuntaan. Meillä on tämä yhteinen valvontaryhmä artiklan 51 ja muidenkin artiklojen mukaan jonka mukaan kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti osallistuvat valvontaan. Se on hyvin tärkeää ajatellen Europolin poliittista valvontaa ja kontrollia ja myös koko viraston legitiimiyttä. Komission jäsen, minusta Europol tarvitsee välineitä, jotta se kykenee konsolidoimaan tämän turvallisuusunionin Tämä merkitsee resursseja, budjettia. Me vaadimme Europolilta koko joukon asioita paljon. Esimerkiksi äh, online-terrorismi, äh, Toki meillä on kansalliset rahanpesuyksiköt, mutta me tiedämme, että äh, tässä siirrytään yhdeltä alustalta toiselle internetissä hyvin nopeasti. Sen vuoksi me tarvitsemme välineitä, henkilökuntaa ja budjettia. Meillä on puheenjohtaja Junckerin lausunto, jossa hän äh, vaatii, että tällaiset sisällöt voitaisiin kaataa tai poistaa netistä tunnissa. Se on mahdollista, mutta se vaatii resursseja. Toinen ajatus, joka olisi konsolidoitava, liittyy vaaliturvallisuuteen. Tämä on myös hyvin tärkeä asia ja minusta virasto kykenee tavallaan tukemaan sitä, mitä jäsenvaltioissa tehdään, mutta kuten sanottua, se tarvitsee enemmän resursseja. Ja tällainen varmistettu turvallisuushan antaa myös ihmisille luottamusta. Ja ne, jotka haluavat heikentää meidän yhteiskuntaamme, heidän täytyy tietää, mihin me kykenemme valvonnalla ja me tarvitsemme rajat ylittävää yhteistyötä, jolla voimme iskeä esimerkiksi internetrikollisuuteen. Ja kyllä, kyllä herra komission jäsen, me olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa keskustellaksemme asioihin, jotka liittyvät terrorismin rahoitukseen ja rahanpesuun. Ja me olimme hyvin huolestuneita, kun näimme, että nähtävästi on myös paljon tällaista voisi sanoa ilmaisterrorismia, koska on paljon terrorismia nykyään, joka ei tarvitse minkäännäköisiä rakenteita, rahoitusta eikä mitään murhatakseen ihmisiä ja vaikeammin löydettävää. Eli siis äh, meidän täytyy myös äh, vahvistaa esimerkiksi jäljitysjärjestelmää. USAlla on, mutta Euroopassa ei ole ja me tarvitsemme sellaista. Lopuksi vielä kansainvälisiä sopimuksia. Kyllä, ne ovat välttämättömiä, kun on kysymys äh, järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta taistelusta yleensä ja kaikki nämä sopimukset äh, on saatava EUn perusoikeussopimuksen alaisuuteen. Haluaisin kiittää vielä kerran komission jäsentä hänen puheenvuorostaan ja nyt tekisin vielä muutaman kommentin. Ensinnäkin nyt ei ole puheaikaa enää yleisölle, koska tämä on kokouksemme päättämisvaihe. Mitä tulee johtopäätöksiin eh, eilisen ja tämän päivän työstä, niin nämä johtopäätökset laaditaan huolellisesti ja toimitetaan teille seuraavassa kokouksessa, joka järjestetään Bukarestissa. Nämä johtopäätökset tulevat sisältämään neljä avainkohtaa. Ensimmäinen liittyy Europolin työohjelmaan. Ja tässä työohjelmassa, tämä työohjelma äh, vaatii äh, rahoit, kunnollista rahoitusta voidakseen toimia, rahoitusta seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Seuraava äh, asia, toinen avainkohta on asia, josta puhuimme tänä aamuna luonnollisesti. Ja mitä tulee Europolin osallistumiseen talousrikoksien tutkimukseen, rahanpesun vastaiseen taisteluun ja muun. Se on myös asia, josta puhuttiin tänä aamuna ja, ja jota komission jäsen King tässä nyt ö, vielä vahvisti. Siis seuraava kokous on 24. ja 25 päivä tammikuuta Bukarestissa. Herra Svetanov eh, edustaa kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia eh, Europolin yhteisparlamentaarisessa tai eh, hallinto, Europolin hallintoneuvostossa. Sen lisäksi olemme myös varmistaneet, että Tanskan valtuuskunta voi myös tehdä, laa, voi myös tehdä suosituksia ennen seuraavaa kokousta. Me olemme järjestäneet kahdenvälisen tapaamisen Tanskan valtuuskunnan kanssa ja se oli hyvin tehokas ja, ja tuottava tapaaminen. Ja se tuo toivoa tulevaisuudelle. Tanskalla täytyy jatkossakin olla tärkeä rooli, kun on kysymys Euroopan kansalaisten turvallisuuden suojelemisesta. Joten hyvä herra toinen puheenjohtaja, ehkäpä on teidän tehtävänne nyt sitten äh, äh, lopettaa tämä istunto. Kiitos paljon arvoisa komission jäsen King, hyvä puheenjohtaja. Ja se meidän todella konferenssi on päättymässä. Me olemme käsitelleet yhdessä monia aiheita erittäin rakentavassa hengessä. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia eiliseltä ja tältä päivältä. Erityisesti kiittäisin komission jäsentä siitä, että hän tuli tänne Kollega Diastemera viittasi jo seuraavaan kokoukseemme helmikuussa Bukarestissa. Olen varma, että siellä käydään yhtä kiinnostavia keskusteluita kuin käytiin täällä. Ja Tanskan valtuuskunnan asiaa voidaan varmasti edistää siellä. Ja varmasti kuulemme myös, mitä uutta Europolin hallintoneuvostosta saadaan Kolgasödanomin kautta kuulla. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet tämän konferenssin järjestämisessä. Libe-valiokunnan sihteeristöä suhteesta kansallisiin parlamenttiin vastuussa olevia yksiköitä. Haluaisin kiittää tulkeja myöskin itävaltalaisia, jotka ovat auttaneet tämän konferenssin järjestämisessä. Toivon teille kaikille mukaan mukavaa oleskelua Brysselissä vielä ja turvallista kotimattaa matkaa. Kiitos. An announcement related to Bucharest. Voinko vielä äh, tehdä ilmoituksen Bukarestista? I'd like to make... Anteeksi. Haluaisin äh, äh, tehdä yhden ilmoituksen liittyen Bukarestin kokoukseen. Ihan vain sekunti. Yeah. Okay. Uh, just for you to know that... Vain että tiedätte, niin tänä aamuna Romanian parlamentti Bukarestissa, jossa on kysymys direktiivistä numero neljä rahanpesusta, he poistivat siitä pepsit. Eli jos teillä on kumppanuuksia maiden kanssa ja te haluatte järjestää seuraavan kokouksen Bukarestissa, ottakaa tämä huomioon miten paljon rahanpesu ja rahanpesun vastainen taistelu on arvostettu tai miten, minkä arvoista se on Bukarestissa? Eh, Käsittääkseni. Valtuuskunta ei halunnut kommentoida tätä enempää, joten konferenssi on päättynyt.